Right, the various clocks tell me that it's... Uh... No niin, sain kuulla, että kello on noin 20 yli. Täällä ei nyt ole yhtään parlamentin aikavyöhykettä. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Vastustaako joku? Luokko joku esittää muutoksia? Ei, eli se voidaan katsoa hyväksytyksi. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Näitä nyt on ikävä kyllä muutama. Ensinnäkin on tulossa valiokunnan kokouksia 4. heinäkuuta Strasbourgissa. Ja tärkein asia esityslistalla on keskustelu Ecofinin tulevan puheenjohtajan Puolan ministerin Strastovskin kanssa. Ja sitten 11.12. heinäkuuta on paljon asioita esityslistalla. Keskustelemme sekä komission jäsenen Almunian ja Shemetan kanssa – Ja sitten sen jälkeen, mitä puhuttiin valiokunnassa hiljattain kesän jälkeen 31. elokuuta sekä aamu- että iltapäivällä, meillä on paljon asioita esityslistalla. Ja jos nyt katsotte, no meidän on nyt pakko pitää tämä kokous. Ja siellä on lukuisia erityksiä, esityksiä, mietintöjä, kaksi äänestystä. Ja myöskin keskustelemme Jean-Claude Trichetin kanssa. Hänhän Tämä piti alun perin järjestää 11. heinäkuuta, mutta se piti taas siirtää. Se nyt ei varmaan ole yllättävää, että tämä liittyy nyt tämänhetkiseen Kreikan ja muiden alueiden tilanteeseen. Eli meillä, meillä on kokouksia, joihin täytyy varautua Sitten yhteispäätösasioista. Talousasioiden valiovaliokunta 24. toukokuuta äänesti talletusturva mietinnöstä ja tämän jälkeen esittelijä aikoo ryhtyä neuvotteluihin ja päästä mahdollisesti sopun ensimmäisessä käsittelyssä nyt kun neuvosto vihdoinkin on hyväksynyt yleisen lähestymistavan. Eli neuvottelumandaatti liittyy tähän mietintöluonnokseen, josta on äänestetty valiokunnalla. Ja sitten neuvotteluissa on mukana varjoesittelijät myöskin. Mikäli kukaan ei vastusta, niin noudatamme tätä menettelyä. Esittelijä nyökkää ja hän voi käyttää puheenvuoroa, ai hän ei halua käyttää puheenvuoroa, eli tästä on sovittu. Niin Piisa, jos haluat nyt ihan nopeasti. Eine kurze Anmerkung, die Position... Ihan lyhyt huomio. Kannat ovat niin kaukana toisistaan, että voisimme ehkä katsoa, että voisimme mennä tois, suoraan toisen käsittelyyn, mutta aikataulu on sellainen, että saanemme pidettyä yhden kokouksen ennen eh, kesätaukoa ja sitten syyskuussa käynnistetään kolmikantaneuvottelut. Okay, um... Kiitoksia. Eli valiokunta äänesteli 6. heinäkuuta mietinnöstä, joka liittyy Euroopan pank- jälleenrakennuspankin pääomakysymyksiin. Ja minä olen siinä esittelijänä ja ilmoittaisin teille, että aion pyrkiä ensimmäisen käsittelyn sopuun tästä. Ja sitten noudattelen, noudatan neuvottelumandaattia. Tästähän äänestettiin valiokunnassa ja tiimissä olen minä, esittelijän valapuhan ja tässä on mukana myöskin varjoesittelijät. Jos tämä teille sopii, niin noudatamme tätä menettelyä. Todennäköisesti hyvin suuri osa tästä menettelystä on kirjallista, mutta mikäli tarpeen, voimme käydä myöskin käydä kolmikantaneuvotteluja keskustellen. Trishen kanssa järjestettävä kokous on siis 31. elokuuta eikä heinäkuussa – ja ikävä kyllä joudutte palaamaan sitten lomilta ja suoraan töihin käsiksi. Sitten kolmas kohta, tekniset vaatimukset ja korjava asetus. Tämä järjestetään 11.12. heinäkuuta tämä mietintö. Ja sitten neljäs kohta, arvonlisäveron tulevaisuus. Ja Kasa, teillä on puheenvuoro, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ehkä aloittaa toteamalla, että olen hyvin tyytyväinen komission aloitteeseen. Tämänhetkinen AV-järjestelmä ei sovellu kovin hyvin sisämarkkinoiden toimintaan. Kustannukset ovat korkeat ja Tämä on liian kova taakka yrityksille. Tämä on myös aikaa altis petoksille tämä järjestelmä, erityisesti mitä tulee rajat ylittäviin toimiin ja kaikkein vakavimmat, eli nämä karusellipetokset maksavat miljardeja vuosittain. Ja joka tapauksessa olen kuullut monia järjestöjä, eri sidosryhmiä, sekä pienten että suurten yritysten edustajia. Ja kerron teille nyt näiden keskustelujen tärkeimmistä viesteistä. Meidän tulisi tunnustaa status quo ja siirtyä, mitä tulee yhteisön sisäiseen rajat ylittävään kauppaan, niin siirtyä uudenlaiseen järjestelmään, mukana muun muassa komission vihreä kirja ja e- ehdotukset. Tämä lähtömaaperiaate voisi olla so- soveliaampi sisämarkkinoille. Ää, äh, mutta tämä, tässä ei ole onnistuttu. Poliittista tahtoa ei ole ollut. Ja näin ollen nyt on kyllä ää, äh, aika etsiä sopivaa vaihtoehtoa. Järjestelmä, joka kohdistuu kohdemaahan, tai perustuu kohdemaahan, voi toimia ainoastaan siinä tapauksessa, että meillä on tällainen yhden palvelupisteen järjestelmä, tällainen one-stop shop. Ja vuoteen 2015 mennessä tähän pyritään. Näin hallintotaakka kevenee yritysten osalta sekä tehokkuus rajat ylittävissä toimissa paranee. On erittäin huolestuttavaa, että näissä keskusteluissa, joita sidosryhmien kanssa olen käynyt, monet ovat todenneet, että joissain tapauksissa he mieluummin tekevät kauppaa kolmansien maiden kanssa kuin toteuttavat EUn sisäisiä kauppoja rajat ylittäen siksi, että tämä niin kutsuttujen sisämarkkinoiden toiminta on niin kovin puutteellista. Ja tämä on luonnollisesti kyllä suuri huolenaihe. Mitä tulee ALV kan ALVn kantamisen vaihtoehtoihin, niin meidän täytyy nyt löytää paras mahdollinen vaihtoehto ja se ensin tunnistaa. Ja analyysien pohjalta uskoisin, että kaikkein lupaavin lähde olisi tämä verotettava henkilöjärjestelmä. Näin infrastruktuuri kulttuurisijoitukset eivät olisi kovin suuria. Ja ehdottaisin, että asiaa analysoitaisiin tämän lähestymistavan toteuttamiskelpoisuuden suhteen. Tämän tulisi todella johtaa hallinnollisten kustannusten vähenemiseen. Tämä on erityisen tärkeää PK-yrityksille, yrityksille, jotka ovat pilareina koko EUn taloudelle – ja jo, jotka kärsivät tämänhetkisen järjestelmän monimutkaisuudesta. Nämä ehdotetut muutokset voidaan myös toteuttaa varsin nopeasti. Ja tässä pyydetäänkin komissiota ehdottamaan kielellisesti neutraaleja mahdollisuuksia. Tässä olisi tällainen taulukkojärjestelmä, joka ottaisi huomioon tiedon syötön helpolla ja tässä ei näin ollen olisi mitään käännösvelvoitteita. Eli tämä aiheuttaisi säästöä tai tätä kautta saataisiin aikaan säästöä. Ja mitä tulee ALV-poikkeuksiin, tätä järjestelmää tulisi vähentää ja sähköisiä mahdollisuuksia parantaa erityisesti ALV-palautusten suhteen niin että nämä EUn sisäiset esteet voitaisiin poistaa. Lisäksi pyydetään komissiota standardisoimaan järjestelmät niin, että ne maat, joilla jo on toimivat tehokkaat järjestelmät, eivät joutuisi niistä luopumaan. Ja yritysten on voitava olla varmoja siitä, että niiden velvoitteet ovat selvästi tiedossa ja jäsenvaltioiden hoidettavissa. kun ajatellaan yrityksiä, niin ne haluavat vakautta, varmuutta, pysyvyyttä. Tätä ne kaipaavat. Ja näin ollen asioissa, joissa kiistaa ei ole, voitaisiin ehkä saada aikaan asetus ALV-lainsäädännöstä. Se olisi parempi kuin direktiivi, tuoden enemmän oikeudellista varmuutta. Ja todella olen nyt kuullut eri osapuolia ja toivon, että voin näin antaa oman mahdollisimman hyvän panokseni ja hyviä ehdotuksia. Ja odotan nyt kovasti varjoesittelijöiden kommentteja ja varmasti saamme aikaan hyvät kompromissit. Ja uskon, että tämä parlamentin lausunto ALVn tulevaisuudesta voi antaa komissiolle hyvän pohjan sen työlle, jota se tekee tässä vuoden lopussa, kun ehdotuksia ALVn tulevaisuudesta voidaan odottaa. Kiitos. Kiitoksia. Niin, Sairo, hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, ja kiitoksia esittelijälle oikein hyvistä ehdotuksista. Hän on mielestäni menossa aivan oikeaan suuntaan, ja tässä mietintöluonnoksessa tehdään merkittävä valinta juuri näiden yhteisön sisäisten transaktioiden suhteen kohdemaahan. Mutta tässä on myös koko joukko sellaisia kysymyksiä, joissa ehkä olemme hiukan eri mieltä. Tämä on hyvin monimutkainen aihe, jonka vaikutukset voivat olla hyvin merkittävät. Me pidämme kaikkein keskeisimpänä sitä, että ALV-petoksia torjutaan. Kyllä haluamme yksinkertaistaa järjestelmää ja keventää taakkaa, mutta samalla meidän on muistettava, että tietyt hallinnolliset säännöt ovat tarpeen eikä niitä noin vaan voi poistaa. Ajatellaan nyt vaikka näitä luetteloita, joihin viitattiin ja tarkastusten tai tätä raportointia ALV-palautuksista kolmen kuukauden välein. On hyvin tärkeää tunnistaa petokset, mutta tämä tietenkin riippuu myös yritysten taloudellisesta tilanteesta ei voi olla niin, että ALV-kerääminen tapahtuu vain kerran vuodessa. Näin yritykset joutuvat, äh, joutuvat pitämään todella suuria reservejä, jos näin olisi. Ja sitten tämä One Stop Shop, yksi ainut äh, toimipiste tai yhteyspiste. Tämä on mielestämme ihan hyvä ehdotus. Ja sitten äh, tämä viittaisin ehkä pikemminkin jäsenvaltioon, jossa käyttö tapahtuu enkä kohde maahan. Tässä nimittäin voisivat tulla kysymykseen esimerkiksi sellaiset yritykset, jotka ovat rekisteröityneet vaikkapa Monakossa, mutta de facto toimivat täysin vaikkapa Antwerpenin satamassa tai Bremenin satamassa tai jossain muualla. Tämä on siis teidän kohtanne kahdeksan. Kyllä ALV on myös hallinnollinen väline. Joissain maissa tällä hetkellä ALV-taso on 25 prosenttia ja tämä johtuu tietystä poliittisista valinnoista ja ehkä myös tietyistä ekologisista valinnoista, joihin kansalaisia halutaan rohkaista. Joten kyllä jäsenvaltioilla täytyy voida olla mahdollisuus päättää eri tuotteiden ALV-tasoista. Ja me e, ryhmänä emme näe eroa muun veronkannon ja ALVn välillä. Ajatellaan nyt tässä vaikkapa tätä transaktiomaksua, mutta se nyt on tietenkin toinen juttu. En ole esittelijän kanssa samaa mieltä hänen kohdastaan kuusi, jossa hän puhuu täydellisestä vähennyskelpoisuudesta. Me emme ole tätä mieltä, emme ole sitä mieltä, että kaiken alveen täytyy olla vähennyskelpoista. Ajatellaan nyt vaikkapa ravintolalaskuja tai yrityslahjoja. Mm, toki me kannatamme EUn tasona ALV-harmonisointia, muun muassa ALV vapautta, mutta täytyy senkin vaikutukset ottaa luonnollisesti huomioon, jos tällaisiin toimiin ryhdytään. Mitä tulee vaikkapa kuljetusalan, mielestäni voitaisiin hyvin siirtyä kohti ALV-neutraaliutta. Miksi pitäisi tehdä ero vaikkapa ilmaliikenteen tai raideliikenteen välillä? Toinen maksaa ALVtä ja toinen taas ei. Tämän lisäksi tulee katsoa hallinnollista yksinkertaistamista esimerkiksi merikuljetusten kohdalla. Tilannehan on paljon monimutkaisempi kuin, että jos äh, asian hoitaa maantiekuljetuksen kautta. Tämä mielestäni olisi hyvä ottaa tässä mietintöluonnoksessa huomioon. Mutta vielä sananen tästä ALV äh, vapautuksesta. Tässä on, on myös monia kulttuurisia ja so, sosiaalisia vaikutuksia ja kysymyksiä. Ja tässä voi, tämä voisi johtaa myös siihen, että mm, uudet kirjanpitovelvoitteet itse asiassa lisäävät hallinnollista taakkaa. Eli tässä pitäisi ehkä katsoa, että onko tämä tosiaankin tarpeen ja välttämätöntä. Sen pohjalta, mitä esittelijä tässä nyt on ehdottanut, on hyvä lähteä tarttua tähän työhön. Yhteistyö tulee varmasti sujumaan ja me tulemme myös sitten esittämään omia tarkistuksiamme. Kiitos. Ole. Sitten ole. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia Kasalle. Hän on mielestäni tehnyt erittäin hyvää työtä. Ja tämä on sen erittäin hankala, kuten tiedämme. Tämä alkoi vuonna 1954 Ranskassa ja minun maassani tämän tyyppisiä veroja otettiin käyttöön vuonna 1961 muistaakseni. Ja tämänhetkinen val- valtiovarainministeri lupasi, että se olisi yhdestä ja puolesta kahteen prosenttiin, että se olisi vain yhden tai kahden vuoden voimassa. Ja nyt se on 25 prosenttia. Eli näin tässä kävi. No meidän täytyy muistella paria periaatetta, vaikkakin viime kädessä mitään periaatteita ei ole. Vihreässä kirjassa on todettu, että pitäisi siirtyä suorasta välilliseen verotukseen, mutta monille maille sanoisin, että tässä siirryttäisiin, tämä muuttaisi hyvinvaltion, hyvinvointivaltion rahoittamista, ja tämä voisi taas aiheuttaa vakavia ongelmia tietyissä maissa. Mutta tietysti on tärkeää, että voimme muuttaa tätä verotaakkaa, mutta ei se ihan helppoa ole. Ja täytyy muistaa, että tässä ei ole yhteispäätösmenettelyä tässä asiassa. Myöskin halutaan lähentää ALV-tasoja. Komissio on puhunut 18 18-25 prosenttia olisi tämä haitari, mitä täytyy saada vieläkin lähemmäksi. Ja mielestäni veroja on nostettava. Näin on vankempi veropohja, mutta myöskin kuluttajilla korkeammat verot. Te puhuitte tästä alkuperämaa-ongelmasta ja kohdemaasta – No, mielestäni, no, tästä asiasta on puhuttu, kun puhuttiin Saksan järjestelmästä. Eli petoksien tekeminen olisi hankalampaa. Ja ALVtä voidaan saada silloin, kun kyse on alkuperämaasta, kun ajatellaan maksajaa mutta jäsenvaltioiden ongelmia, koska ne eivät luota toisiinsa. Ja ehkä tämän ihan oikein näin kuin on tässä sanottu, David. Eli status quo on sitten toinen periaate, ja ehkä tästä pitäisi pitää kiinni. Ehkä nyt oikeassa, mutta, mutta tavallaan sinä sanot, että pitäisi pitää kiinni tästä alkuperäisestä, mikäli se on parempi ja objektiivisempi. No sitten hallinnollinen taakka ja byrokratia. Tietysti byrokratiaa tulee supistaa ja hallinnollista taakkaa varsinkin pk-yrityksiltä, ja nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa. Ja ne liittyvät myöskin joihinkin jossain tapauksessa hyvin valtaviin petoksiin. Nämä karusellipetokset, tai mitä ne nyt olivat ja sitten viimeisen pitäisi maksaa, mutta, mutta se ei koskaan lopu, eikä kukaan tässä koskaan mitään maksa. Meidän pitäisi olla vähän täsmällisempiä tässä tapauksessa. Hyvin toimiva, ja te puhutte tästä yhden luukun järjestelmästä. Ja tietysti olen samaa mieltä. Tämä on tarpeen ja tällaista tarvitaan, jos järjestelmän halutaan toimivan, mutta olit myöskin toisen ALV-mietinnön osalta esittelijänä. Minulla oli tarkistuksia, jotka liittyivät näihin sähköisiin laskuihin ja sähköiseen hallintoon. Ja se on mainittu tässäkin. Ja tämä on historiallisesti aika erikoinen menettely, mitä nyt käytetään, niin meidän pitäisi olla vähän modernimpia. Sisämarkkinat Mario Monti puhuu ALVstä ja tästä järjestelmästä mietinnössään. Meidänkin mielestäni pitäisi viitata Montiin ja hänen mietintönsä, jossa puhutaan sisämarkkinoiden uudelleen käynnistämisestä. Ja sitten tässä on mainittu nämä poikkeukset. No jos nyt ymmärsin tämän tekstin oikein, niin tässä sanotaan, että ette pidä näistä poikkeuksista, ette halua niitä, koska ne ovat ongelmallisia sisämarkkinoilla ja olen samaa mieltä, mutta jotkut kollegat täällä, kuten minä, sanovat, että periaatteessa olen samaa mieltä, mutta minä ja maani tarvitsemme jotain poikkeuksia kuitenkin, mikäli se ei siis vääristä sisämarkkinoita. Ja täällä puhuttiin ravintoloista. Ja sitten on muitakin aloja. Ja ehkä nyt, kun komission jäsen oli täällä kuukausi sitten suurin piirtein, me keskustelimme näistä poikkeuksista, jotka liittyivät voittua tavoittelemattomiin järjestöihin. Muitakin poikkeuksia on sähköiset kirjat. No, ne pitäisi sitten yhdistää tavallaan perinteisiin tuotteisiin. Mielestäni se ei vääristä markkinoita. Vaikka meillä on korkeita periaatteita, me olemme yhtenäisiä kaikissa näissä asioissa monimuotoisuudessamme. Eli nyt pitäisi olla jonkinlaista liikkumavaraa kansallisella tasolla. Poikkeuksia pitäisi olla. Ja varmasti valiokunta pääsee tästä sopuun. Ja te esittelijänä voitte sitten hyväksyä tiettyjä poikkeuksia, jos ne eivät tule liian vakavia. Mutta yleisesti ottaen olette oikeassa ja me laadimme muutamia tarkistuksia. Olen valmistellut jo nyt tiettyjä tarkistuksia ja tiedän, että jotkut muut kollegat tekevät samoin. Mutta yleisesti ottaen uskon, että saamme tämän taksalaajan konsensuksen. Eli kiitoksia tästä tehdystä työstä. Uh, no, he's not here, he's not here. I... No niin. Olen saanut viestin EKRn varjoesittelijältä, ja hän kiitti siitä, että monet hänen kohdistaan on otettu mukaan. Ja hän on pahoillaan sitä, että ei nyt tänään päässyt paikalle. Ja samantyyppinen viesti tuli EKRn toiselle koordinaattorille. Tässä nyt ei sisällön puolesta ole mitään uutta, joten en nyt lue tätä. Täällä nyt vihreistä ilmeisesti ei ole kukaan paikalla, tai EFDstäkään. Eli haluaako joku muu vielä käyttää tästä puheenvuoron? Morganti ilmeisesti. Niin, olkaa hyvä. Niin, EFDn koordinaattorina tulin vähän myöhässä, mutta minulla oli ongelmia lennon kanssa. Olen lukenut tämän päätöslauselman. tämä on tärkeää myös siksi, että tässä puhutaan kansallisista menettelyistä ja jos on monenlaisia järjestelmiä, se luo ongelmia yhtenäismarkkinoille ja siinä myöskin kustannuksia ja tuhlausta erityisesti pienten yritysten osalta. Mutta minun ryhmäni tukee sitä, että autetaan pk-yrityksiä ja meillä pitäisi olla erilaisia poikkeuksia ja Esimerkiksi tämä arvonlisävero on yksi kynnys, joka on ongelmainen pk-yrityksille Italiassa, mutta muuallakin Euroopassa ne ovat todellakin talouden selkäranka. Eli meidän täytyy nyt tämän kriisin aikana ajatella näitä pk-yrityksiä ja meidän pitäisi auttaa niitä, koska pienet. Eli todellakin meidän pitää muistaa pk-yritysten tilanne tässä asiassa. Thank you. Um... Kiitoksia. Sitten Ludvigsson. Tack för ordet. Jag skulle vilja lyfta fram en... Kiitoksia puheenvuorosta. Haluaisin nostaa tässä yhteydessä esiin ehkä yhden kysymyksen, mitä siis ALVin ja ALV-sääntöihin tulee hyvän tekeväisyysjärjestöön suhteen. Kyse on alasta, jossa poikke- poikkeuksia ja ongelmia on vielä. Itävalta, Tanska, Ruotsi ja Suomi ovat vastaanottaneet valituksia komissiolta viime vuosina, koska eivät ole sääntöjä komission mukaan noudattaneet. Ja tämä asia pitäisi nyt kyllä tutkia. Eli meidän tulisi mielestäni direktiivin puitteissa puitteissa, mitä tulee juuri vapaaehtoisjärjestöihin, vapaaehtoistyöhön, jäsenvaltion tulisi itse voida päättää poikkeuksistaan juuri vapaaehtoistyön ja järjestöjen kohdalla. Tämä tulisi saada kyllä aikaan ja luonnollisesti meidän on oltava poikkeusten suhteen hyvin varovaisia, mutta tässä tapauksessa pitäisin kyllä poikkeusta aivan perusteltuna. Jäsenvaltiot tarvitsevat lisää joustavuutta. Tällainen yleinen ALV-vapautus, joka koskisi vapaaehtoisjärjestöjä, olisi hyvin arvokas poikkeus siitä syystä, että se rohkaisisi ihmisiä tekemään vapaaehtoistyötä. Itse aloitin tällaisen työn 14-vuotiaana ja olen sitä jatkanut tähän asti. Asun pienessä kylässä, 600 ihmisen kylässä lähellä Göteborgia. Ja meidän kuntamme alueella on kymmenen saarta ja joka ikisellä saarella on oma pieni vapaaehtoisjärjestönsä, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuksia vaikkapa urheiluharrastuksiin, voimisteluun ja niin edelleen. Eli tämä on kyllä hyvin arvokasta työtä, mitä tehdään tässä nyt pitäisi sen suurempaa ongelmaa mielestäni olla. Ei tällainen poikkeuskilpailua mitenkään vääristäisi. Ja kun puhutaan tällaisesta vapaaehtoistoiminnasta, niin sehän on hyvin selkeästi erilaista kuin kaupallinen toiminta. Näin ollen kyse ei niinkään ole siitä, että vapaaehtoisjärjestöjen taloudellinen tilanne paranisi, ei vaan siitä, että niiden hallinnollinen taakka ja byrokraatiataakka kevennisi. Olisi hyvin tärkeää, että vapaaehtoistyötä tekevät eivät joutuisi kallista aikaansa käyttämään tällaiseen byrokratiaan. Ja toivon, että saamme aikaan hyvän järkevän ratkaisun tähän kysymykseen, tähän yksityiskohtaan, niin että voimme tällaista toimintaa tukea. Se on nimittäin yhteiskunnallisesti hyvin tärkeää. Se saa lapset ja nuoret oikeille raiteille aivan alusta alkaen. Kiitos. Thank you very much. Jean-Paul. Kiitoksia, Jean-Paul. Merci, Madame Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ensiksi haluan korostaa sitä, kuinka loistavaa työtä kollega Gaza on tehnyt. Ja voisi sanoa, että tietysti minä olen aika paljon samaa mieltä hänen ehdotuksiensa kanssa. En ota niitä kaikki esille, pari-kolme kommenttia ensiksikin. Ei pidä nyt tässä unohtaa kahta asiaa, jos puhumme ALVstä. Se on vero, jonka maksaa loppukuluttaja, loppukäyttäjä, kuluttaja. Hän siis maksaa vaihdosta tai suorituksesta. Hän on siis mm, no, neutraali eri osapuolten suhdessa, eikä hän voi tehdä eroa jonkun tuotannon tai jakelun kanssa. Eli pitää siis tajuta tämä ja mieltää se hyvin. Toisekseen tässä on kyse verosta, joka on puhtaasti eurooppalainen. Ainut todella puhdas eurooppalainen vero, jossa jokainen jäsenvaltio on hyväksynyt aika ison palan harmonisointia. Jos me lähdemme tarkistamaan näitä ALV-verosääntöjä, ei pidä unohtaa tätä tärkeää elementtiä ja pitäisi pyrkiä mahdollisimman laajaan harmonisointiin, jos ei kokonaisvaltaiseen. Kuitenkin pitäisi pystyä välttämään se, mitä kollega Schmidt sanoi, pitäisi pystyä välttämään petos koska arv verolle on tyypillistä aika suuri vero, no, petosprosentti, nimenomaan kun on kyse rajat ylittävistä toiminnasta, ja tässä me puhumme karuseli-ilmiöstä. Jos me ajattelemme ALVtä, niin me emme saa unohtaa näitä kahta asiaa. Se on kyse tärkeästä, älykkäästä eurooppalaisesta verosta, ja meidän pitää parantaa sen määräyksiä. Puhutaan poikkeuksista tai erikoissäännöistä, mutta ALV ei ole mikään instrumentti, joka suosii jotakin järjestöjä. Minä tiedän, mikä on järjestöjen ja yhdistysten tärkeä rooli, mutta ei ALVtä pidä käyttää tässä kohtaa silloin kun on kyse veroista, joissa on yhdistysvero, silloin sitä pitää hyödyntää esimerkiksi, mutta ne järjestöt tai yhdistykset, jotka ovat todellisia, todella hyvän tekeväisyysjärjestöjä, joilla on yhteiskunnallisia tavoitteita, jotka, joista kollega äsken puhui, tai sitten on, jos käytetään esimerkiksi jonkun, on väärinkäyttöä, jos käytetään yhdistyksen nimeä ja, ja yhdistys on kuitenkin puhtaasti kaupannillinen toiminnaltaan minä olen ihan varma, että David Kasa tulee laatimaan vieläkin loistavamman mietinnön näiden asioiden ja kulttuurien pohjalta silloin, kun me lähdemme todella pohtimaan ALVn tulevaisuutta. Thank you very much. No. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Eli David, haluaisitko kuulla vielä komission kannan? Selvä. Eli komissiosta Rapponi. Olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Euh, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ihan ensin haluan korostaa, kuinka tärkeää on parlamentin panos, Euroopan parlamentin panos tässä kysymyksessä. Uskon, että komissio halusi esittää vihreän kirjan nimenomaan saadakseen palautetta parlamentilta kuulemisen, julkisen kuulemisen muodossa myöskin. Esittelijässä otti esille neljä keskeistä kohtaa tulevaisuuden ALV-järjestelmän. Kyllä tässä on korostettu hyvin riittävästi neutraaliutta. Neutraalisuus tai puolueettomuus on tärkeää, kuten puhumme tässä, että loppukuluttaja kulut, käyttäjähän maksaa tämän veron. Mutta tiedämme, että todellisuudessa veronmaksajat törmäävät usein tilanteeseen, joka ei ole mitenkään puolueeton. Tilanne ei ole mitenkään yhteneväinen, kun ajattelemme eri toiminta-alueita. Jos me puhumme jostakin poisto, verojen poistamisesta tai kiertomenettelyistä tai erikoismenettelyistä, niin tähän mennessä ainakaan ensimmäisen direktiivin jälkeen jo vuoden 1967 jälkeen. Olemme toimineet lisää harmonisointia. Nyt pitääkin pohtia, onko todella aihetta jatkaa tällä tiellä, harmonisoinnin tiellä, vai pitäisikö jättää enemmän joustoa jäsenvaltioille, jotta ei tulisi mitään kilpailuvääristymiä yhteisön sisällä. Tämä on tärkeä elementti, jota tulee korostaa, kun on kyse itse alkuperäisestä järjestelmästä. Kysymys pitää esittää, ovatko olosuhteet ihanteelliset? Onko todella poliittista tahtoa jäsenvaltioilla lähteä toteuttamaan alkuperäistä järjestelmää? Pieni muistutus tässä, että alkuperäinen järjestelmä suosi kuusi jäsenvaltiota vuonna 1967. Siitä on nyt noin 44 vuotta ja nyt meillä on vähän enemmän jäsenvaltioita joukossa. Me pitäisi varmaan keskustella tästä uudestaan ehkä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa nousee vielä toinenkin kysymys, jos me lähdemme hyväksymään tätä ALV-pakettia palveluiden suorit, toteutumisesta suorittamisesta, niin tässä ollaan putoamassa verotukseen, jossa se verotus tapahtuu kulutusta, kulutuksesta, kulutusta tapahtuvassa maassa, siellä maassa, missä kulutus tapahtuu, eli se merkitsee takapakkia. Öö, meidän pitää ottaa huomioon toimijoiden elinkaari, vaikka sovellus on joskus vaikeata. 2015 meillä tulee olemaan ensimmäiset sovellukset rajallisesti näistä toteutetuista palveluista. Jos ajatellaan verotusta, verotuskantaa, mutta täytyy myös olla varma, että ALVn veronkanto tapahtuu asianmukaisesti. Pitää löytää tasapainoa näiden velvoitteiden sitoumusten vähentämisen kanssa ja ää, äh, miten voidaan taata ALVn asianmukainen kanto. Jos ajattelemme yhteisön sisäisesti tätä, niin me olemme vihreässä kirjassa sanoneet, että jotkut toimijat ovat jo ilmoittaneet, että on yksinkertaisempaa toimia vientipuolella kolmansiin maihin kuin tehdä yhteisön sisäisiä vaihtoja. Se on aika yllättävä, hämmästyttävä, jos ajattelemme, että toimimme sisämarkkinoiden raameissa. Onko tämä ihan normaalia, että näin toimitaan tai sanotaan? Jos ajatellaan ALVn veronkantoa, niin suurin osa jäsenmaista toteuttaa sen niin kuin tekivät sen jo 40 vuotta sitten. Nyt voitaisinkin taas pohtia, eikö nyt olisi ihan sopiva hetki muuttaa tätä veronkantoa tai veronperintäjärjestelmää käyttämällä infrastruktuuria, teknologiaa, joka on nykyaikaisempaa. Tätä me olemme pohtineet ja miettineet. Eihän tätä voida tehdä kuin keskipitkänä, keskipitkällä aikavälillä. Yksi iso kysymys, jonka esittelijä otti esille, on lainsäädäntöprosessi. Tiedämme, että on äh, kyse yksimielisyyslainsäädäntöprosessista ja toivotaan, toivotaan enemmänkin asetusta kuin direktiiviä ja jos me haluamme epäsuoran verotuksen äh, vero, oikeusperustaa, joka sopimuksessa artikla 113 ei sano mitään tästä oikeusperustasta eikä keinoista. Eli asetus voi olla ihan hyvin äh, direktiivin sijasta vastaanotettavissa, mutta meille on kuitenkin ehdotettu joustavuutta muiden toimijoiden puolelta. Näitä kysymyksiä on otettu esille vihreää kirjaa laadittaessa ja tässä vaiheessa komissio haluaisi selkeitä vastauksia. Me olemme nyt julkisen kuulemisen vaiheessa. Meillä on 1700 panostusta, noin 8000 sivua on lähetetty komissiolle luettavaksi ja komission tulee ennen vuoden loppua, niin kuin esittelijä sanoi, antamaan tiedonannon, jossa jossa kerrotaan, mitkä ovat prioriteettisektorit tulevaisuuden kannalta. Tässä kaikki, mitä halusin sanoa. Kiitos. Thank you. Um, does the rapporteur wish to... Kiitoksia. Haluaako esittelijä vielä pitää loppupuheenvuoron? Ole hyvä, David. Thank you, colleagues. Kiitoksia, kollegat, näistä ystävällisistä sanoista ja rakentavasta panoksesta tähän mietintöön. Yritän nyt puuttua näihin huolenaiheisiin. Mitä tulee näistä voittoa tavoittelemattomista yhteisöistä, no heti aluksi olen samaa mieltä teidän kanssanne tässä asiassa. Ja sitten se, mitä Smith sanoi, no toimistoni on ollut yhteydessä moniin sidosryhmiin tässä asiassa, myöskin ruotsalaiseen parlamentin jäseneen. Ja olen valmis keskustelemaan siitä, että otettaisiin tämä elementti mukaan tähän mietintöön. Sitten Lambert, joka nyt tänään ei ole paikalla, Smithin tavoin hän lähetti minulle muutamia huomioita, jotka liittyivät sähköisiin kirjoihin ja siihen, miten ne sopivat tähän neutraalisuuden periaatteeseen. No, kuten sanoitte, sähköiset kirjat ja painetut kirjat ovat eri asioita, ja kohdassa viisi on puhuttu tästä neutraalisuudesta, ja se nyt on hyvin keskeinen, kun ajatellaan ALV-järjestelmää. Samantyyppiset tuotteet ja palvelut pitäisi asettaa samoihin puitteisiin ALVn osalta, ja tämä ehkä pitäisi huomioida muodollisemmin mietinnössä, ja olen valmis keskustelemaan näistä vaihtoehtoisista sanamuodoista ja ehdotuksista. Sitten tutkimus ja SND-ryhmän kollegat. Olin iloinen siitä, että tuette tätä kohdeperiaatetta. Ja tässähän on korottu siihen, että ALV-petoksia tulee torjua. Ja olen täysin samaa mieltä tästä ja voimme miettiä tämän sanamuodon vahvistamista kyseisessä kohdassa teidän kanssanne. Ja petosten osalta olen samaa mieltä myöskin siitä, mitä Lambert totesi. Jotkut teistä mainitsevat myöskin nämä poikkeukset. Emmekä nyt sano, että poikkeukset pitäisi kokonaan poistaa. Ymmärrän, että tietyt poikkeukset ovat hyvin tärkeitä tietyille maille, joten voimme työstää näitä kysymyksiä ja selvittää sananmuotoa poikkeusten osalta. No tässä on nyt kaikki tällä erää, puheenjohtaja. Jatkan työtä kollegoiden kanssa tulevina viikkoina. Kiitoksia panoksestanne ja kärsivällisyydestänne. Much, uh Kiitoksia. Täällä on aikataulu. Eli määrä 30. kesäkuuta on määräkä tarkistuksen jättämiselle. Tarkistuksia käsitellään 31. elokuuta. Valiokunnassa äänestetään 19. syyskuuta. Ja sitten äänestys lokakuun kakkostäykkärissä. Sitten kohta alkaa julkinen kuulemistilaisuus, mutta sitä ennen haluaisin vielä antaa Langenille puheenvuoron, joka ei ollut täällä, kun kerroin yhteispäätösmenettelystä ja kolmikantaneuvotteluista. Ja hän varmaisi vähän päivittää tietojaan liittyen tähän menettelyyn. Verne, ole hyvä. Ja vielä. Meidän tulisi päättää, miten viides tiistai 5. heinäkuuta jatkamme tämän menettelyn suhteen. Meillä on periaatteessa kolme mahdollisuutta. Joko päätämme ensimmäisen käsittelyn ja odotamme neuvostoa. Toinen vaihtoehto on, että mm, päätämme lainsäädäntötekstistä, luovumme loppuäänestyksestä ja jatkamme neuvotteluja neuvoston kanssa. Ja kolmas vaihtoehto on se, että lyömme tämän lukkoon ja sovimme neuvoston kanssa varhaisesta toisen käsittelyn sopimuksesta. Näinkin on usein tehty. Joka tapauksessa Nopea lainsäädäntötyö kaipaa neuvoston työn loppu päätelmiä lopputulosta. Unkarin puheenjohtajakaudella tähän ei päästy. Kyllä suuntaantava keskustelu käytiin, mutta tekstiä ei tähän hetkeen mennessä ole hyväksytty. Eli me emme tiedä, milloin Puolan puheenjohtajakaudella tekstistä saadaan neuvoston yhteinen kanta aikaan. Ja minä nyt kysyisinkin, että miten me valmistaudumme tähän. Joitain teknisiä muutoksia vielä kaipaamme. Oikeudellinen yksikkö esimerkiksi delegoitujen säännösten osalta valmistelee ehdotuksia. Sitten on tarkistuksia tulossa vielä joitain kollegoilta. Tekstithän kaikilla kielillä tietojeni mukaan ovat käytettävissänne. Äh, ainakin nyt iltapäivän mittaan kaikki kieliversiot äh, luvattiin toimittaa. En tiedä kokouksen aluksi vai lopuksi kenties. Joka tapauksessa nyt meidän täytyy päättää, että äh, esitämmekö valiokunnan nimissä oikeudellisen yksikön tarkistukset. Yksi niistä on kriittinen, nimittäin se, että onko ESMA yksi tunnustetuista auktoriteeteista. Oikeudellisen yksikön mukaan ei ole, vaan ainoastaan sekundääri toimia ja siksi haluaisinkin tässä nyt tukea Esman kantaa. Ja, no, kaksi muuta tarkistusta ovat yksinkertaisia teknisiä sopeutuksia, jotka valiokunta voisi nimissään esittää. Mutta kysymys siis on, että loppuäänestys kyllä vai ei. Tähän haluaisin teidän kantanne. Joka tapauksessa, äänestämmekö sitten loppuäänestyksen vai emmekö, varhainen toisen käsittelyn sopimus olisi mahdollinen heti kesätauon päätteeksi, jos neuvosto oman kantansa saa lyötyä lukkoon, eli asia saataisiin kyllä aika nopeasti sitten hoidettua. Tämä on vielä auki, ja mielelläni nyt haluaisin kuulla kollegojen kannan, koska tavoitteena tulisi olla, meillähän on myös omat määräaikamme, niin kyllä tavoitteena tulisi olla sopimuksen lokakuun kuussa niin, että meidän hommamme olisi hoidettu tuolloin, että ESMA ja muut saavat sitten käynnistettyä omat toimensa. Kiitos. Kiitos rouva puheenjohtaja. Totta kai minä olen Wernerin analyysistä samaa mieltä. Hän on tehnyt myös loistavaa työtä tällä alalla ja on saanut hyvin suuren enemmistön taakseen. Miten minä nyt näen tilanteen? Mikä on tärkeää on, että tästä asiakirjasta emme tarvää liikaa aikaa ja voisimme vastata öö, odotuksiin mahdollisimman nopeasti. Joko äänestämme, joko äänestämme osittain heinäkuussa ja tällä tavoin voimme jättää mahdollisuuden vielä saada sopu neuvoston kanssa ensimmäisessä käsittelyssä tulevina viikkoina sen jälkeen, kun neuvosto on päättänyt kannastaan. Tätähän on toivottu jo. Tätähän on, tätä on harrastettu jo aikaisemmin. Jos neuvosto ei ole vielä päässyt lopuun kantaa, lopulliseen kantaansa, jos teksti on, hyvätty, teksti on hyväksytty parlamentissa suurella enemmistöllä. Se voisi olla malli tai esimerkki, tämmöinen ulospääsytie neuvostolle. Ainakin näin tapahtui maksupalveludirektiivin kanssa, jossa parlamentti pääsi sopuun yksimielisyyteen syyskuussa 2006. Neuvosto pääsi sopuun tästä vasta huhtikuussa 2007. Ja äh, siinä neuvoston tekstissä oli hyvin paljon parlamentin tekemiä suosituksia ja ehdotuksia. Toinen ratkaisuvaihtoehto asioiden kiiruhtamiseksi, jotta me viivyttelisi tässä, niin voisimme vähän ähm, porrastaa tätä äänestystä sillä tavalla, että voisimme vielä hienosäätää Wernerin tekemiä tarkistuksia, joista pitäisi vielä, Wernerin puhumista tarkistuksista, joista pitäisi vielä keskustella. Mutta tämä ratkaisu ei kyllä sulje välittömästi pois ensimmäistä käsittelyä, jolloin jäisi vielä aikaa parille kuukaudelle. Kiitoksia. I'm conscious that, uh, other... Tiedän, että kaikki varjoesittelijät eivät ole paikalla. Itse olen Alden varjoesittelijä ja olen aika pitkälti samaa mieltä Jean-Paulin kanssa siitä, millaisia sääntelyodotuksia on ja että tätä on helpompi noudattaa, kun ajatellaan ensimmäisen käsittelyn sopimusta. Ja näin meillä olisi aikaa sitten järjestää monia kolmikantaneuvotteluita. Jean-Paul tietää, miten, millaista on, kun on paljon kolmikantaneuvotteluita jostain aiheesta, sen sijaan, että olisi aika paineita toisen käsittelyn osalta. Eli tämä on minun näkemykseni, mutta tiedän, että sekä koordinaattori että varjosittelija sosiaalidemokraattisesta ryhmästä ei ole paikalla. Eli voisimme tehdä tästä maanantain kokouksessa Strasbourgissa lopullisen päätöksen, kun olemme kuulleet kantojamme vähän tarkemmin. Mutta oli kuitenkin tärkeää, että teillä oli nyt mahdollisuus kertoa näistä päivitetyistä tiedoista. Pyydän nyt anteeksi sitä, että ei ihmiset, jotka ovat tulleet kuulemiseen, ovat joutuneet nyt odottamaan. Aiheena on siis maailmantalouden hallinta. Ja pyydän anteeksi myöskin siitä, että joudun lähtemään. Ikävä kyllä näin täytyy nyt tehdä, koska tämä on hyvin mielenkiintoinen aihe, mutta ikävä kyllä taloushallintoon liittyy asioita, joita minun täytyy nyt lähteä hoitamaan, kuten voitte kuvitella. Eli varapuheenjohtaja Skikluna voi sitten sitten hoitaa tämän kuulemisen. kiitoksia ja vaihdamme tässä vielä paikkoja. Welcome to the public hearing on, Moin tervetuloa kuulemistilaisuuteen maailmantalouden hallinnasta. Meidän on Högmarkin mietintö, ja me olemme jo keskustelleet siitä. Tänään sitten kuuntelemme asiantuntijoita. Tarkoituksena oli aloittaa Piagetillä, mutta hän on vasta tulossa tänne ja hän puhuu sitten muiden jälkeen. Kun nyt ajatellaan, mitä tapahtuu, kuten puheenjohtaja totesi, se on erittäin keskeistä. Ja odottelemme nyt puheenvuoroja. Täällä puhuttiin painopistealueista, eli globaaleista epätasapainoista – ja sitten tietyistä vaihtotaseista. hyödykkeiden hinnoista ja kuplista. Eli kuulemisessa keskustelemme uudistuksesta, jota me kaikki toivomme kansainväliseen rahoitus- ja talousjärjestelmään. Millaisia haasteita on sekä IMFllä G20-mailla ja myöskin EUlla, kun ajatellaan sen roolia kaikessa tässä. Ja keskitymme erityisesti siihen, mitä G20 on saanut aikaan Ranskan puheenjohtajuuskaudella. On tuolla vähän ruuhkaa nyt liikenteessä, joten Pierre Jaillet, eli Ranskan pankin kansainvälisten suhteiden osaston pääjohtaja, hän nyt ei ehdi tähän heti alkuun, mutta kuuntelemme hänen puheenvuoronsa sitten myöhemmin. Eli otamme ensin muut puhujat ja pyytäisin, että Rodolphe Blavi Euroopan IMFstä, hän on täällä Silbosin siellä. Hän on paikalla ja teillä on seitsemän minuutin puheenvuoro ja sen jälkeen sitten muut ja sitten otamme kysymykset sitten näiden alustusten jälkeen. Very much. Good afternoon. Uh, the MF is uh, obviously happy to be here on the top. Kiitoksia. Uh, kiitos puheenvuorosta. IMF uh, e on todella tyytyväinen siitä, että olemme saaneet tulla paikalle. Kyse on erittäin, erittäin kattavasta aiheesta viime vuosien aikana. On puhuttu hyvin paljon uh, muun muassa valvonnan muuttamisesta ja monista Hyvän hallintoon kuuluvista kysymyksistä. Todella IMFn puitteissa olemme tätä keskustelua käyneet. Toivoin, että olisitte saaneet ehkä kattavammankin käsityksen tästä. Mutta jos teillä sitten on lisäkysymyksiä, voitte niitä meille esittää. Minulle esittää ja vastaan mielelläni myöhemmin. IMFn puitteissa on saatu aikaan hyvin paljon liittyen äh, maailmantalouden hallintoon. Puhuisin ehkä näistä nyt ensin. Ja muistutuksena voisin ehkä todeta, että IMF on vastuussa hallituksille ja sen henkilöstö on äh, vastuussa hallituksille. Meillä on kolme äh, toimii, toimia. Meillä on kerran vuodessa kokoontuva johtokunta, sitten meillä on kansainvälinen äh, raha- ja talouskomitea, e, jossa valtiovarainministerit sekä mm, keskuspankkien johtajat äh, sekä johtokunta kaikista äh, jäsenvaltioista tapaavat. Ja nämä tahot ovat edustettuina omien kiintiöidensä mukaan. IMFssähän e kiintiöt ovat hyvin tärkeässä asemassa. Rooli on kolmiosainen, sovitaan rahan määrästä ja tällöin äh, jäsenvaltion on tämä pääoma toimitettava IMFlle e ja sitten äh, sovitaan äh, lainaosuuksista sekä eri jäsenvaltioiden äänimääristä johtokunnassa. Eli tämä Uudistuksen ensimmäinen askel viimeisten kahden vuoden aikana on ollut juuri kiintiöiden uudistaminen. Viime joulukuun 15. päivä saatiin aikaan merkittävä sopimus, joka ikään kuin eh, rikkoi eh, eh, shakkimattitilanteen, joka oli kymmenen vuoden ajan ollut IMFn johtokunnassa vallalla. Ensinnäkin kiintiöiden koko IMFssä kaksinkertaistettiin päädyttiin 750 miljardin dollariin. Tämä oli hyvin tärkeää, koska IMFn resurssit, joita IMF siis voi lainata jäsenvaltioilleen, olivat tässä kyseessä. Ja toinen asia oli äänten painotus toimi elimen puitteissa. Mitä näihin kiintiöihin tulee? 20 jäsenvaltiota sopivat siitä, että yliedustetut maat antoivat 5 prosenttia ääniosuuksistaan sellaisille, jotka olivat alikehittyneitä tai joiden osuus oli aliedustettu, erityisesti tässä rikkaista maista, kehittyviin maihin ääniä siirtyi juuri kasvaviin kehittyviin talouksiin painottuen todella. Ja miten tämä nyt sitten käytännössä on toiminut? Kolmannes jäsenvaltioista IMFssä hyötyy tästä painotuksen siirrosta. Ja nyt Kiina muun muassa on tullut kolmanneksi suurimmaksi omistajaksi tai osalliseksi IMFssä ja kasvavien markkinoiden ja kehittyneiden talouksien tasapaino pyritään saamaan 50-50 tasapaino näiden kahden ryhmän välillä siis. Ja näitä muutoksia luonnollisesti on tehty ja näin koko joukkomaita on menettänyt ääni oikeuttaan erityisesti monet Euroopan maat, jotka menettivät 3,1 prosenttia ääniosuuksistaan tässä uudistuksessa. Tämä on siis periaatteessa sopimus, joka tehtiin viime joulukuussa. Ja nyt meidän täytyy tietenkin tämä saattaa voimaan ja tämä vaatii vielä 70 prosentin jäsenvaltioista ratifiointia tähän mm, kiintiöiden kaksinkertaistamiseen ja äänenpainotusten muuttamiseen 85 prosenttia maista tulee ratifioida. Ja esimerkiksi vuonna 2008 uudistuksessa Tämä ratifiointiprosessi kesti kaksi vuotta, eli ratifiointi on nyt uusimman uudistuksen kohdalta vielä kesken. Mitä Euroopan maihin tulee? Vuonna 2012 Euroopan maiden on luovuttava kahdesta johtokuntapaikastaan, ja nämä paikat siirtyvät kasvaville nouseville talouksille. Eli tämäkin prosessi on käynnissä. Mutta tämä saattaa tarjota mahdollisuuden ikkunan Euroopan maille, mahdollisuuden katsoa, että miten ne itseään edustavat jatkossa IMFn puitteissa. Ja tässä näitä eri kiintiömalleja tarkastellaan niitäkin uudelleen vuoteen 2014 mennessä, ja tämä johtanee siihen, että eh, nousevien markkinoiden kasvumaiden edustus paranee entisestään. Ja todella kehittyvät taloudet otetaan nyt näin entistä paremmin huomioon ihan maailmanlaajuisella tasolla ja tätä pidettiin hyvin tärkeänä. IMF piti tätä keskeisenä eh, toimena oman eh, oikeutuksensa kohdalta eh, Kyse on toki muustakin kuin numeroista ja luvuista. On koko joukko muitakin tärkeitä asioita. Keskityn ehkäpä kolmeen. Ensinnäkin kriisistä on nyt opittu se, että ei ollut, talouden koordinaatiolle ei ennen kriisiä ollut selkeää foorumia. Ja tästä johtui, tai tämä johti siihen, että että kun nyt kriisi sitten toteutui, niin IMFn äh, toimeksi antavan antamassa raportissa ehdotettiin muutoksia niin, että annettaisiin äh, IMFn äh, johdolle selkeämpää toimivaltaa. No tästä oli kyllä hiukan eriäviä mielipiteitä. Jotkut olivat siitä mieltä, että näin Öö, henkilöstömäärä kasvaisi turhaan ja siksi olemmekin nyt keskittyneet IMFn komiteoihin ja pyrkineet toimimaan huomattavasti tehokkaammin myös ministeritason toiminnassa. Ja tähän liittyy tietenkin tämä laajempi taloushallintokysymys ja tietenkin G20 suhde IMFään ja erityisesti se, että koko joukko maita on suljettu G20 ulkopuolelle ja on erilaisia aloitteita, joihin muun muassa valiokuntanne mietinnössä viitataan. Ja näin ollen meidän tulisi vahvistaa tiettyjen maiden ääntä äänen painotusta ja ääntä IMFnkin puitteissa. Ja sitten tietenkin eh, meillä on vielä käynnissä tämä IMFn pääjohtajan hakuprosessi. Sehän on äärimmäisen tärkeä asia näinä päivinä, näinä viikkoina, juuri nyt. Prosessi on todella nyt käynnissä ja siitä voisin ehkä todeta, että se on eh, hyvin avoin, hyvin läpinäkyvä prosessi. Meillä on kaksi ehdokasta. Molemmat ovat äärimmäisen päteviä. Toinen tulee Meksikosta, herra Kastens, ja toinen sitten Ranskasta, rouva Lagarde. Ja tässä edetään prosessi tässä nyt etenee ja yksi avainkysymys tuleekin olemaan se, että miten IMF sekä maailman pankki ää, tässä pelaavat yhteen. Ja tähän minä nyt ehkä päätän ja olen todella valmis vastaamaan kysymyksiin, jos teillä niitä on. Kiitos paljon. Ähm, Kiitoksia. Tässä katsotaan nyt tätä puhujan järjestystä. Se nyt vähän meni sekaisin. Jaja nyt on saapunut paikalle. Ja pyydän, että Jaja puhuu nyt viimeiseksi näiden kolmen muun puhujan jälkeen. Ja pyydän Högmartilta anteeksi, tämä asia olisi pitänyt esitellä, mutta kuka sitten johtaa tätä kysymyssessiota, te voitte silloin sitten pitää oman puheenvuoron, jos sopii. No niin, eli pyytäisin, että Eli Andre Sapir, Brygelin vanhempi tutkija, olkaa hyvä. Thanks. Uh, thank- Kiitoksia tästä kutsusta tulla valiokuntaan keskustelemaan tästä tärkeästä aiheesta. Aluksi sanoisin, että mielestäni globaali hallintojärjestelmä No, siinä on paljon heikkouksia, mutta siitä huolimatta globaali hallintajärjestelmä on toiminut hyvin kriisin aikana. Kriisin alussa globaali hallintojärjestelmä oli menettänyt legitimiteettiään ja oltiin vähän huolissaan sen kyvystä kestää tällainen shokki maailman taloudelle. Näin ei kuitenkaan käynyt. Järjestelmä toimi siinä, missä sen pitikin toimia. Me opimme siitä, mitä 30-luvulla tapahtui, ja tämä on nimenomaan se rooli, joka sillä oli kriisissä. G20 kokouksen jälkeen vuonna 2009 reagoitiin hyvin voimakkaasti kriisin maailmanlaajuisesti sekä raha-asioissa ja Maailmanpankin kysymyksissä. Ja sitten kaupan osalta protektionismi on jäänyt rajalliseksi. Se ei ole nolla tasolla, mutta se on kuitenkin jäänyt vähäiseksi. Eli se, mitä toivottiin tältä globaalilta järjestelmältä, se on tavallaan tai vakavia virheitä vastaan, kun ajatellaan, mitä tapahtui 30-luvulla. No, nyt on selvää, että jo ennen kriisiä tämä järjestelmä, joka oli perustettu toisen maailmansodan jälkeen GATT-järjestelmä Bretton Woods ja sitten myöhemmin VTO. Tällä järjestelmällä oli suuria ongelmia. Ja pari esimerkkiä. Kansainvälinen rahajärjestelmä ja sitten kauppajärjestelmä. Sen jälkeen, kun Bretton Woods-järjestelmä romahti 70-luvun alussa, monet ovat kuvailleet tätä, ja itsekin olen tätä mieltä, että me olimme mukana ei-järjestelmässä. Ja kaupan osalta, vaikka VTO on tavallaan toiminut paljon paremmin ja meillä on maailmanlaajuinen kauppajärjestelmä, Dohan neuvottelut etenevät nyt hyvin hitaasti. Se on jo aika lievästi sanottu, ja tämäkin jo heijastelee näitä suuria ongelmia. No mistä nämä ongelmat sitten tulevat? Jos ajatellaan kansainvälistä rahajärjestelmää ja VTOta, no on nähtävissä oireita siitä, että maailmanlaajuinen talous on kehittynyt aika paljon sen jälkeen, kun järjestelmä otettiin käyttöön välittömästi toisen maailmansodan jälkeen. Yksi suuri kehitys on liittynyt Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltojen talous sekä taloudellisesti että poliittisesti ainakaan 80-luvun jälkeen enää ollut sitä, mitä se oli siihen aikaan, kun nämä instituutiot luotiin. Ja myöskin nousevat taloudet, joista Kiina on kaikkein merkittävin, ovat myöskin nyt tärkeässä roolissa. Ja tällaista ei voitu kuvitellakaan vielä 20-30 vuotta sitten. Ja haluan muistuttaa ihmisiä erityisesti Euroopassa, että lähes vahingossa – kun Euroopan unioni tai Euroopan yhteisö luotiin 50-luvun lopulla. Se vastasi Kiinan ja Intian osuutta maailman taloudessa. Ja nyt 1900-luvulla tapahtui ikään kuin onnettomuus historiassa – Eli nämä instituutiot, jotka onnistuttiin perustamaan 50, 60 vuotta sitten, ne aloittivat toimintansa hyvin erityisissä olosuhteissa. Eli nyt ollaan palaamassa näihin nouseviin talouksiin, ovat nousemassa etulinjaan. Ja se tietysti tarkoittaa, että myöskin hallinnon tasolla pitää toteuttaa uudistuksia ja näiden maiden roolia on tunnustettava. Ja tästähän juuri kuulimme IMFltä. No sitten eurooppalainen perspektiivi. Euroopan näkökulmasta Euroopassa halutaan olla merkittävässä roolissa maailmanlaajuisessa taloushallinnossa. Ihan pelkästään siksi, että EU itsessään on monen välinen rakennelma. Ja siksi kun ajatellaan näitä globaali-instituutioita, jotka ovat monenvälisiä, siksi niitä katsotaan hyvin suopealla silmällä ja meillä on samantyyppinen filosofia toimintamme pohjana. Kuten kirjoitin kirjassani muutama vuosi sitten, Eurooppa on selvästi sirpaloitunut valta ja se heikentää hallintoa monilla alueilla – esimerkiksi taloudessa, mutta poikkeuksena on kuitenkin kansainvälinen kauppa. Siellähän EU puhuu yhdellä äänellä VTOssa. No, kuten kuulimme juuri, eurooppalaiset maat historiallisista syistä ovat yliedustettuina Bretton Woods-instituutioissa. No, tässä viimeisen parin minuutin aikana haluaisin vielä sanoa muutaman sanan raportista, jonka olemme juuri saaneet kollegoidemme kanssa valmiiksi Brygelissä. Komission päästöt ECFIN on sen tilannut ja siinä tarkastellaan kansainvälisen rahajärjestelmän tulevaisuutta osittain eurooppalaisesta näkökulmasta. Ja mietimme kolmea mahdollisuutta, mitä voisi tapahtua tulevaisuudessa, kun ajatellaan Euroopan valuuttajärjestelmää seuraavan 10-20 vuoden aikana. Eli on kolme mahdollisuutta. Yhdessä korjataan ja parannetaan tämänhetkistä järjestelmää, eli lisätään tämän järjestelmän toimintaa. Dollarilla on nyt hallitseva asema ja nyt meillä on tämä ei-järjestelmä, jolla yritetään korjata näitä suurempia ongelmia, mutta kuitenkin tässä periaatteessa palataan tähän järjestelmän uudistusten kautta. Sitten toinen mahdollisuus on se, että olisi moninapainen järjestelmä, mutta moninapainen järjestelmä, joka pohjautuisi kahdelle tai kolmelle avainvaluutalle. No tietysti dollari on edelleen kuvioissa, ja dollarin rinnalla olisi euro ja Kiinan yuan. Mutta on kaksi mahdollisuutta. Moninapaisuus, joka olisi todellakin kaksinapaisuutta. Se ei olisi siis dollari ja euro, vaan dollari ja renminbi. Ja sitten jos olisi kolmenapainen järjestelmä, siinä olisi euro sitten myös mukana. Kolmas vaihtoehto olisi todella monenvälinen järjestelmä, tavallaan palatusjärjestelmään tai jopa Bretton alkuaikoihin. Eli monenvälinen kansainvälinen järjestelmä ja keskeisessä roolissa olisi sitten SDR. Siis ei moninapainen, vaan monenvälinen järjestelmä. No mikä näistä mahdollisuuksista sitten todennäköisesti toteutuu? Ja kun tätä pohditaan, ja päätän tähän, täytyy miettiä, mitä tapahtuu Euroopan ulkopuolella ja Euroopan sisällä. Itse uskon, että kun katsotaan Euroopan ja globaalin maailmantalouden välistä suhdetta instituutioissa, täytyy nähdä, millaista kehitystä on tapahtunut maailman taloudessa, Yhdysvalloissa, Kiinassa – ja muissa osissa maailmantaloutta, mutta myöskin täytyy katsoa, mitä Euroopassa tapahtuu, millaista kapasiteettia meillä on järjestää toimintaamme. Eli nythän puhutaan enemmän eurosta ja euroalueesta. Eli riippuen siitä, miten ratkaistaan tämä kriisin niin sekä taloudellisesti että hallinnollisesti, eurosta mahdollisesti tulee siis tämä toinen vaihtoehto, joka oli tämä moninapainen järjestelmä, se ei välttämättä ole kaikkein toivottavin mahdollisuus edes eurooppalaisesta näkökulmasta ajatellen. Tämä monenvälinen järjestelmä olisi parempi monessa mielessä, mutta siihen sisältyy selkeästi se riski, että Eurooppa ei olisi yksi näistä navoista, mikäli emme saa omia asioitamme kuntoon sekä ekonom- taloudellisesti että poliittisesti. Kiitos. I will now turn to... Kiitoksia. Sitten Jakob Kierkegaard. Olkaa hyvä. Kiitoksia, arvoisa esittelijä Höökmark, arvoisat jäsenet. On erittäin mukavaa, että olen saanut tulla puhumaan teille tänään maailmanlaajuisesta taloushallinnosta tässä keskityn G20 IMF sekä Euroopan rooliin näissä kahdessa järjestössä. Kun erityisesti nousevat taloudet nousevat huomattavasti jopa kolme kertaa nopeammin kuin vanhat kehittyneet taloudet, on aivan ilmeistä, että näitä kansainvälisiä järjestelmiä on uudistettava. Nousevat taloudet ovat jo vastuussa noin puolesta maailman taloudesta ja kasvu keskittyy maailmantaloudessa lähinnä niihin. Ja siksi on hyvin ongelmallista, että ne ovat edelleen aliedustettuja ja tämän asian muutoksen tulee olla prioriteetti. G20 on maailmanlaajuisen talousyhteistyön merkittävin foorumi. Ja sen tulisi ottaa mukaan suurimmat nousevat taloudet. G20 antoi kyllä merkittävää tukea poliittiselle koordinoinnille 2008-2009, kun kriisin haluttiin reagoida mahdollisimman nopeasti, mutta ei kriisi aikoina G20 ei juurikaan maailman talousjärjestelmää ole onnistunut parantamaan. G20 kiertävät puheenjohtajavaltiot yleensä käyttävät tilannetta hyväkseen nostaakseen itselleen tärkeitä asioita esityslistalle, eivätkä näin paranna kokonaisvaltaisesti tilannetta. Makro Talouden, makrotalouspolitiikasta ei siis ole olemassa minkäännäköistä yksimielisyyttä. Ja kun huippukokouksilla ja jäsenvaltioilla ei ole minkäännäköistä sitovaa velvoitetta kunnioittaa sovittuja maailmanlaajuisia standardeja, vaikuttaa siltä, että G20 ei tue kaikkia eri osapuolia niin kuin sen ehkä pitäisi. G20 ehkä on pikemminkin tällainen latentti foorumi, jonka sitten johtajat voivat ottaa käyttöön ja aktivoida siinä vaiheessa, kun on yhteinen kriisi ja on koordinoitava nopeasti maailmanlaajuinen vastaus, globaali vastaus. G20 eh, liittyy siis puitteita, ja nyt sen tulisi pyrkiä etsimään yhteistyötä olemassa olevien maailmanlaajuisten toimielinten välillä ja luonnollisesti tulisi käyttää asiantuntijuutta IMFstä, Maailmanpankista, OECDstä sekä FSPstä. Ja jotta voitaisiin saada aikaan todellista edistystä maailmantaloushallinnossa G20 kautta, Euroopan johtajien tulisi huolehtia siitä, ettei G20 esityslistalle tule turhaa tavaraa eh, niiden omien etujen ajamisen kautta. Ja tämän lisäksi Euroopan eh, poliitikkojen tulisi pyrkiä eh, siihen, että G20 lisäisi erityisesti IMFn roolia maailman taloushallinnossa. IMFn roolia tulisi todella vahvistaa Eh, ja sen eh, huomioita ja suosituksia ja valvontaa tulisi kunnioittaa. Mitä IMFn tulee, niin se on kaikkein tärkein maailmanlaajuuden mm, talouden, talousjärjestelmän toimia ja IMFn institutionaalista roolia tulisikin tästä syystä vahvistaa. Euroopan rooli on tässä äärimmäisen keskeinen ja Euroopan eh, strategista pitkän aikavälin etua tulee luonnollisesti tässä ottaa huomioon. Ja Euroopan tulee ymmärtää, että sen strateginen etu on siinä, että erityisesti IMFn oikeutus tunnustetaan maailmanlaajuisesti, että niihin kohdistuvat uhat, jotka tulevat esimerkiksi uusien eh, perustettavien toimielinten taholta, voidaan minimoida. Ja kun ajatellaan, ja näin ollen IMF-roolin e tulisi olla todella hyvin tärkeä ja Euroopan unionin tulee vaikuttaa maailman taloushallintoon muutakin kautta kuin vaatimalla, että sen painoarvoa näissä toimielimissä ei missään nimessä vähennetä. Euroopan tulee tukea sitä, että näitä kiintiöitä ja äänivaltaa siirretään nouseville talouksille, niin kuin tuossa aiemmin kuulimme, ja että ne saavat niille kuuluvan arvon ja mm, painoarvon IMFssä. Mitä tulee euroon ja euroalueen taloushallintaan, olisi hyvä, että IMFssä ja sen johtokunnassa olisi euroalueen yhteinen edustusto. Ja mitä tulee Euroopan unionin ei-eurojäsenvaltioihin, niillä tulisi myös olla oma edustustonsa. On aivan ilmeistä, että Euroopan etu on siinä, että mitä tulee IMFn johtajavalintaan ja muiden toimielinten johtajavalintoihin riippumatta näiden hakijoiden äm, kansallisuudesta tulee kiinnittää huomiota oikeudenmukaisuuteen ja pätevyyteen. Ja Euroopan tulee todella ajaa tätä pätevyysulottuvuutta. Euroopallahan on erinomainen ehdokas tällä hetkellä IMFn johtoon, mutta kyse ei saa olla yksinomaan alueellisesta lähtökohdasta, vaan ennen kaikkea pätevyydestä. Ja IMFn kaltaisten toimielinten, joiden rooli on äärimmäisen tärkeä maailman taloudessa, tulee voida toimia riippumattomasti. Kiitoksia kuulijat ja voin vastata kysymyksiin, jos teillä niitä on. Tulkin huomio tähän lopuksi. Lukija luki aivan liian nopeasti puheensa. Mahdoton tulkita. The first one, um... Kiitoksia. Me saamme nyt kuulla instituutioiden, IMFn ja muiden tilanteesta. Toinen puhuja puhui kansainvälisestä rahajärjestelmästä ja myöskin maailmanlaajuisesta kauppajärjestelmästä ja esitteli tiettyjä vaihtoehtoja siitä, miten järjestelmä voidaan uudistaa. Ja sitten kolmas puhuja puhui G20 ja EUn roolista sen sisällä ja myöskin IMFssä. Ja nyt sitten Pierre Jaillet, joka on Ranskan pankin kansainvälisten suhteiden osaston pääjohtaja, ja hän edustaa G20 puheenjohtajavaltiota Ranskaa. Te saatte vähän enemmän aikaa, 10 minuuttia ja nyt mielenkiintoilla odottelemme teitä. G20 is an international forum. Kiitoksia. G20 on kansainvälinen foorumi. Ja koska Ranska on puheenjohtaja valtio, haluaisin käyttää omaa kieltäni ainakin tämän alustuksen aikana ja sitten sen jälkeen voin vastata kysymyksiin ranskaksi tai englanniksi. D'abord, je voudrais <coughs> vous remercier. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää siitä, että olen voinut tulla tänne. Tämä nyt otettu näin hienosti vastaan ja voin tehdä nopean katsauksen Ranskan puheenjohtajakauteen, joka meillähän nyt 4-5 kuukautta seuraavaan huippukokoukseen ja me emme ole vielä ihan selvillä siitä, mikä tulee olemaan loppu lopputulos. Tämä puheenjohtajuus on nyt puolivälissä, mutta ei pidä unohtaa myöskään sitä, että G20 ei luotu vuonna 2008, vaikka se sai silloin uutta ulottuvuutta. Se luotiin 1999 G7 aloitteesta, josta, jonka ensimmäinen puheenjohtaja oli kanadalainen. Tarkoitus oli luoda parempaa koordinaatiota teollistuneiden ja nousevien maiden ja systeemisten, systeemisten maiden välillä. Ja vuonna 2008 tapahtui se, että G20 tuli poliittisesti paljon näkyvämmäksi, kun valtioiden ja hallitusten päämiehet tapasivat tässä tämän foorumin tiimoilta. Jos ajatellaan eri huippukokouksia Washingtonissa, vaan marraskuussa tai Lontoon huippukokous, joka pääasiallisesti keskittyi talouden sääntelyyn, Pittsburghin huippukokous, joka oli mielenkiintoinen siinä mielessä, että siinä todellakin luotiin G20 ensimmäiseksi foorumiksi. Äh, International Economic Cooperation, Toronto, jossa äh, Mm, todella sitouduttiin poliittisesti makrotalouden tasolle ja Soulin, jossa oli Korea puheenjohtajana, että oli hieman tämmöinen äh, kiertokulun lop, viimeinen vaihe syklin pääte, jossa tehtiin, siirryttiin ehkä toiselle tasolle kuin missä me olimme toimineet. Ranskan puheenjohtajakausi siis alkoi marraskuussa 2010. Silloin laitettiin agendalle keskeisesti neljä kohtaa. Ensimmäinen kohta oli, että haluttiin jatkaa sitä, mitä muut puheenjohtajamaat olivat jo aloittaneet, nimenomaan korealaiset jatkaa työtä kasvaa voimakkaan tasapainotetun tuettavan kasvun ohjelmaa on ehkä aliarvostettu, mm, kuinka paljon tämä innovoi makrotaloutta ja makrotalouden yhteistyötä kansainvälisesti. Tässä on vähän teknokraattinen aspekti tässä eksersiisissä, mutta ensimmäisen kerran mm, maat todella sitoutuivat, keskustelivat, niistä ne eivät olleet lyhyen aikavälin velvoitteita, vaan keskipitkän aikavälin velvoitteita. Oli kyse nyt vain talouspoliittisista instrumenteista. Siinä oli kyse myös rakenteellisista välineistä. Ja oli erittäin paljon siis sitouduttiin tähän. Se oli todella innovoivaa. Toinen innovaatio oli se, että haluttiin selkeyttää vähän tulevaisuutta, hahmottaa sitä paremmin sillä tavalla, että laadimme ennusteita, näkemyksiä keskipitkällä aikavälillä, jotka olisivat mahdollisimman yhteneväisiä. Totta kai IMF, johon palaan piakkoin. IMF on, on täydentävä osia, eikä se ole mikään korvaava osio G20. IMFllähän on muitakin kansainvälisiä instituutioita alaisuudessaan toinen tästä Kannesin huippukokoukseen meillä pitää olla Mutual Assessment Process käynnissä, joka on keskinäinen arviointiprosessi, jonka myötä voidaan joiden arviota suurin osa maista ainakin seitsemän maata, joiden on arvioitu omaavan aika paljon epätasapainoa nämä seitsemän maata tulevat todella sitoutumaan tiukasti siihen, miten ne voivat lähteä tähän tasapainotetun kasvun ohjelmaan ja vahvan kasvun ohjelmaan. Meillä on kansainvälinen rahajärjestelmä, kansainvälinen valuuttajärjestelmä, joka on hyvin täydentävä, yhteneväinen eri toimijoiden kesken, mutta jos ajattelemme Korean puheenjohtajakauden jatkumoa, jos ajattelen siitä, millä tavalla haluttiin luoda rahoituksellinen turvaverkko, jolla voidaan ennakoida nämä second stopit, eli eh, mahdolliset eh, romahdukset nousevissa maissa, joilla oli kovinkaan kehittynyttä kapitalist- pääomajärjestelmää. Ja pyrittiin siis ennakoimaan tällaisia katkoksia tasapainossa – Tämä mobilisoi aika paljon IMFn rahoitusvälineitä erityisesti, mutta myös muitakin kansallisen tyypin rahoitusvälineitä on voitu kehiteltä kriisin aikana, esimerkiksi kahdenväliset järjestelyt keskuspankkien välillä. Mutta ajatus, joka kytkeytyi siihen ajatukseen, että haluttiin vähän laajemmin pohtia maksuvalmiuden hallinnointia globaalisti, ei se olisi yhtäältä, sen tarkoitus oli maailmantaloudelle omata nécessité, en, non seulement en cas de crise d'ailleurs, mais également... Likviditeettiä ma- maailmantalouden likviditeelle pysyvästi, mutta toisaalta ennakoida näitä ulkoisia tekijöitä, eli jotka voisivat viedä joitakin maita siihen tilanteeseen, ettei ne käyttäisi kovin tehokkaasti omia taloudellispoliittisia instrumenttejaan. Tämä on erittäin tärkeä aihe tällä hetkellä meidän agendallamme minkä tyyppisiä sopimuksia voidaan kansainvälisellä tasolla laatia, että päästäisiin sopuun jostakin kollektiivisista järjestelmistä, joilla voidaan ottaa käyttöön rajaavia, rajoittavia toimenpiteitä, joilla voidaan rajata pääomien liikkumista. Minä en ole kovin on, on ollut paljon semmoista, että ei olla kovin konsensushenkisiä. Jotkut maat haluavat enemmän likviditeettiä, tai nämä spillover-tapahtumat, ne maat, jotka haluaisivat ö, ottaa käyttöön joitakin toimenpiteitä, jotka ovat miel- useimmiten olleet nämä, näitä vahvoja teollisuusmaita. Ja niin nämä toimenpiteet eivät aina, niitä ei ole aina koettu kovin mukaviksi tai miellyttäviksi. Mutta mutta ehkä löydämme tästä ratkaisun ennen Kannesin huippukokousta. Mitä tulee sitten rahoitussääntelyn aspektiin? Keskeinen tavoite Ranskan puheenjohtajakauden aikalla on ryhtyä toteuttamaan kollektiivisesti ja ja emme halua minkäänlaisia riitakysymysten selvittelyjä, jos otamme huomioon viimeiset vuodet ja Korean ja ja, ed- ja edeltävät puheenjohtajakaudet. Haluaisimme ryhtyä lähteä toteuttamaan pakotteita, jotka liittyisivät Baseli 2, Baseli 3 ja myöskin lähteä vähän laajentamaan oikeudenkäyttöjärjestelmiä sääntelyissä, joita G20 on jo lähtenyt kannustamaan. Ja viimeisenä haluaisin puhua Raaka-aineista. Raaka-aineista. Totta kai meillähän viejiä, meillä on markkinat raaka-aineille. Meidän pitää ajatella, ovatko ne yhdenmuotoisia, ei niitä säännellä eikä säännöstellä yhdellä samalla tapaa. Meillä on erila- hyvin paljon heterogeonisia markkinoita, eikä meillä ole myöskään sopimuksia, miten voisimme paremmin säännellä näitä markkinoita, jos kaikki ovatkin samaa mieltä siitä, että, että tämä korkea frekvenssi pitäisi joskus saada vähän alemmaksi, alentumaan. Onko G20 tarjonnut jotakin tälle maailman talouden hallinnolle? Minä pidän kovin tästä ilmauksesta, jota kollega tässä sanoi Brögel, että Gable on Global Economic and Financial Steering Committee. Se on hieno ilmaus, koska siinä osoitetaan oivallisesti, että tässä on kyse lisäelementistä koordinointiprosessissa, joka omasi jo koko joukon instituutioita, joilla on oma hyötynsä ja tarkoituksensa. Se, minkä äsken sanoin, että tässä ollaan tässä täydentävyyden logiikassa eikä korvaavuuden logiikassa. Sen takia tämä IMFn aktiivinen rooli on ollut hyvin merkittävä tässä pohdintatyössä, kun haluamme koordinoida makroekonomiaa, makrotaloutta tässä kestävälle ja vahvalle ja tasapainotetulle kasvulle. IMFlle on tärkeä rooli, mutta, mutta ja se on koordinoinut erilaisia ennusteita, näkymiä ja on myös pyritty hahmottamaan makrotalouden vaikutuksen määrää. Ja totta mutta G20 on toiminut yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa, esimerkiksi OECDn kanssa, on ollut myös tärkeä rooli. Totta kai eihän tämä elämä ole mitään rauhallista kulkua, et, kulkua eteenpäin. G20 on ollut loistava instrumentti sota-aikana, mutta nyt täytyykin miettiä, että onko se yhtä hyvä instrumentti ja tehokas silloin, kun on rauhan aika vallalla. Siihen me voimme palata tuonnempana. Sitten nousee esille kysymys legitimiteetti, legitimiteetistä. Ehkä se on enemmänkin teidän öö, aihepiiriänne lähemmin koskettava, jos me ajattelemme G20 ja BKT maailmanlaajuisesti. Mutta muodollisesti voidaan ajatella, että jotkut maailmantalouden edustajat ovat läsnä säännöllisesti näissä kokouksissa. Ajattelemme myös afrikkalaisia OAUta, joka osallistuu säännöllisesti, tai asian, asianian edustajat. Mutta sitten seuraavaksi Contability Miten mielämme vastuullisuuden? Olemmeko me velvollisia äh, niiden sitoumusten suhteen, jotka olemme allekirjoittaneet? Tässä tulee kyseeseen todella testi makrotalouden yhteistyöstä niissä puitteissa, joista puhuin äsken. Nämä sitoumukset tai nämä maat, hyväksyvätkö ne nyt niin sanotusti rauhan aikana sitoutumaan näihin sitoumuksiin, jotka lähettävät liikkeelle nämä suvereenit talouden instrumentit, mutta missä määrin voitaisiin tehdä jotakin selontekoa tai raporttia yksityiskohtaisemmin näiden toimenpiteiden tulosten toteutumisesta. Myös meillä on haasteena jatkuvuus tämä järjestelmä, jos ajatellaan puheenjohtajuutta N1 ja N-1, pitäisi toimia tehokkaammin, pitäisikö meillä pysyvä sehteeristö, sitäkin pohditaan. Minä en ole ihan varma henkilökohtaisesti, että antaisiko, antaisiko se lisää selkeyttä tämän tyyppiselle kansainväliselle järjestölle, joka toimii hyvinkin monimutkaisesti eri foorumeilla yhteistyökysymyksissä, mutta tätä kysymystäkin pohditaan. Minä nyt lopetan tässä vaiheessa tähän ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Thank you very much, Mr. Jair. on... Kiitoksia, Jair. Tässä tuli paljon asioita. Ja Mark varmaan sitten kertoo Euroopan parlamentin kannasta ja mietintöluonnoksesta, ja myöskin varjoesittelijät voivat käyttää puheenvuoron. Eli pyydän vielä anteeksi Högmark sitä, että te ette saaneet alustuspuheenvuoroa, mutta nyt kun kuulitte nämä puhujat, voitte antaa vähän kattavamman katsauksen esittelen ominaisuudessa. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on hyvin laaja globaali kysymys. Ja avainvirke tässä nyt on, ja varmaan kaikki vieraamme tämän mainitsivat, eli nousevat taloudet. Ja tämän mielenkiintoista, koska jos ne olisivat ainoastaan nousevia, silloin nämä haasteet olisivat olleet paljon pienempiä kuin mitä ne ovat. Ne eivät ole nousevia, ne ovat jo nousseet, ja ne ovat osa maailman taloutta. Ja siksi tavallaan, jos nyt sivuhuomautuksena tästä sanon, tämä on tyypillistä katsoa asioita. Me katsomme menneisyyteen. Silloin asiat on helpompia, helpompia käsitellä, koska jos ne ovat vielä nousevia, ne ovat hiukan meitä jäljessä. Mutta nyt maailmanlaajuiset rakenteet ovat täysin muuttuneet. Jos asiat olisivat kuin ennen, tai jos nämä maat olisivat vielä nousevia talouksia, silloin maailman talous olisi ollut lähinnä Yhdysvaltoihin ja Länsi-Eurooppaan liittyvä kysymys. Ja jos ne olisivat vain nousevia talouksia, meillä olisi vielä ongelmia rahoitusmarkkinoilla – mutta ongelma ei olisi yhtä globaali kuin, kuin se nyt on. Ja sillä olisi vähemmän keskinäisriippuvuutta. Eli se, että nämä taloudet nyt ovat jo nousseet, se on seikka, joka jollain tavalla täytyy ymmärtää, kun keskustelemme näistä moderneista globaaleista infrastruktuureista. Ja jos nyt katsotaan kehitystä nyt puhutaan G7-maista, mutta vielä muutama vuosikymmen sitten puhuttiin pelkästään G7, G8, G10 maista. Se oli erilainen infrastruktuuri ja osa historiaa. Ja ehkä silloin tai vähän myöhemmin, kun puhuttiin BRIC-maista, BRIC-maat ovat nyt mukana tässä G20-järjestelmässä. Eli Maailmantalouden hallinnan tarve on lisääntynyt, mutta myöskin haasteet ja ongelmat ovat lisääntyneet. Silloin kun kyse oli vain Länsi-Euroopasta ja Yhdysvalloista, tilanne oli helpompi. Poliittiset rakenteet, taloudelliset rakenteet olivat hyvin lähellä toisiaan, uuden ja vanhan maailman välillä, tai miten se nyt sitten ilmaistaankin, ja poliittista yhteisymmärrystä hyvin pitkälti. Tämäkään ei enää pidä paikkaansa. Ja sitten yksi tärkeimpiä kysymyksiä. Kuinka paljon maailmanlaajuista hallintoa tarvitaan ja kuinka paljon sitä halutaan? Ja on tärkeää, että me keskitymme tähän kysymykseen, koska jos me haluamme mahdollisimman paljon globaalia hallintoa niin paljon kuin on mahdollista, niin silloin riski on se, riski epäonnistua on erittäin suuri, koska silloin yritämme saada aikaan liikaa. Meidän täytyy siis keskittyä ja todella miettiä sitä, mikä on keskeistä, jotta saadaan aika kestävää talouskasvua globaalisti. Mikä on, mitkä ovat tärkeimmät asiat taloushallinnossa? Ja kun puhutaan näistä hyvin suurista epätasapainoista, se on osa tätä keskustelua, mutta olisin halunnut näiltä vierailta nyt kuulla, mitä tästä voidaan saada – ja tässä vastauksessa pitää ottaa huomioon myöskin se, mikä on ongelma. Joskus kun kuuntelen keskusteluita, siinä keskitytään hyvin paljon siihen, että mietitään, mitkä ovat parhaat mahdolliset infrastruktuurit globaalisti, eikä puhuta niistä ongelmista, joihin tulisi puuttua. Ja tähän liittyy läheisesti se, miten tarkastella valuuttoja, mitä luoda enemmän vaihdettavuutta. Ja kun puhuttiin näistä erityisnosto-oikeuksista, sanottiin, että Kiinan valuutan pitäisi olla tässä paremmin mukana. Mutta voiko olla valuuttoja, joilla on erityisnosto-oikeuksia ilman, että ne ovat vaihdettavissa? Ja tämä on ongelma, joka liittyy epätasapainoon. Ja haluaisin nyt kuulla vähän vieraiden kantoja myöskin tästä aiheesta. Sitten Euroopan unioni. Liian usein unohdetaan, kun puhutaan kaikista näistä globaaleista rakenteista. Että maailman suurimmat taloudet eivät ole Kiina tai Yhdysvallat, vaan se on Euroopan unioni. Professori Sapir mainitsi, että tämä alue on hyvin sirpaloitunut, ja emmekä voi hyödyntää tätä täysimittaisesti. Ja miten saataisiin sitten mahdollisimman paljon vaikutusvaltaa EUn kannalta? Sekin olisi mielenkiintoista. No nyt vierailta haluaisin myöskin kuulla enemmän ongelmista eri instituutioissa, joita tällä hetkellä on. G20 on todellisuus, koska siinä on mukana maailman suurimpia talouksia, mutta kukaan ei voi sanoa, että se olisi yleismaailmallinen tai hyvin muodollinen tai hyvin demokraattinen tai hyvin avoin instituutio. Ja tämäkin johtaa yhteen ongelmaan. Sapir taisi sanoa tästä nyt myöskin, että G20 toimi hyvin kriisin aikana, ja mielestäni se pitää paikkansa. Ja tässä on nyt mielenkiintoinen ristiriita, koska se toimi kriisin aikana, jotta voidaan välttää virheitä lähinnä protektionismiin liittyen. Mutta on jo nähty, että se ei toiminutkaan niin hyvin, kun ajatellaan, miten on luotu uusia puitteita tulevaisuutta silmällä pitäen. Eli virheitä on vältetty kyllä, mutta sitten uusien rakenteiden luominen on paljon monimutkaisempaa. Ja tähän liittyy tietysti täytäntöönpano, universaalisuus ja edustettavuus. Ne ovat mielivaltaisia rakenteita. Ja haluaisin kuulla vieraiden kantoja siitä, miten saadaan aikaan hyvä symbioosi tai tasapaino olemassa olevien rakenteiden välillä IMFssä ja sitten G20 välillä ja myöskin muiden rakenteiden välille. Koska se, mitä minä näen asian, ja tämähän on mukana myöskin mietinnössäni, niin miksi pitäisi uudelleen keksiä pyörä, jos meillä on jo IMF, joka on yleismaailmainen ja edustava ja kaikkea muuta. Miksei käytettäisi sitä ja luotaisi näkyvyyttä, läpinäkyvyyttä, luotaisiin yhteisiä rakenteita. G20 olisi vielä tärkeässä roolissa nimenomaan siksi, että siinä on suurimmat taloudet, G20-maat mutta sillä ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia panna täytäntöön tai olla vastuullinen. No niin, päätän tähän puheenjohtaja. Tämä on hyvin laaja kysymys, lievästi sanottuna. Kiitoksia, Mark. Hän otti esiin monia kohtia ja näitä sitten muutkin edustajat tarkastelevat kysymyksissään. No, tässä vaiheessa kaikki puhujat saavat kaksi minuuttia ja he voivat vastata yhteen tai kahteen kysymykseen, jotka heidän mielestään olivat muita tärkeämpiä. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata, koska Eli ensimmäisenä Jaye, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Um, just... Kiitos puheenjohtaja niin yleensä kriisin aikaan epätasapaino on vähentynyt ja sitten se on taas sen jälkeen lisääntynyt. Ja viimeisessä kokouksessa helmikuussa tänä vuonna ministeri tason ja johtokunnan kokouksessa havaittiin joukkoindikaattoreita, joita tulisi käyttää kun arvioidaan epätasapainoja ja mitä tulisi monitoroida erityisesti, eli julkinen vaje ja velka, yksityiset säästöt ja yksityinen velka sekä ulkoiset epätasapainotekijät. Kiina esimerkiksi oli aika epäileväinen sen suhteen, että se taloutta ja siihen liittyvää epätasapainoa käytettäisiin tässä ulkoiset epätasapainot, siis kauppa, tasapainot ja tulot ja menot. Mutta ei tämä tarina tähän pääty siinä vaiheessa, kun nämä tunnistetaan. Eli jos epätasapainot arvioidaan vain näiden indikaattorien kautta, sitten kun on erilaisia maita esimerkiksi Turkki, Intia, sen suurin ongelma on infrastruktuurin puute. Ja tämä aiheuttaa ongelmia kasvumahdollisuuksille ja rajoittaa kasvumahdollisuuksia. Ja sitten tietenkin tämä asuntokupla on ollut ongelma taas toisaalla ja euroalueella ja tuotanto käyttö on ollut riittämätöntä. Japanissa taas äh, korkea velka, velkaantuminen ja niin edelleen, niin edelleen. Eli siis ongelmat ovat erilaisia ja indikaattorit, kaikki otetaan huomioon, kyllä. Ja siksi kyseessä on paitsi lyhyen aikavälin horisontti, meidän tulisi laajentaa ja syventää tätä tarkastelua ja ottaa huomioon myös muita tekijöitä, jotka ovat pikemminkin keskipitkän tai pitkän aikavälin tekijöitä. Mikä, mitä lisäarvoa G20 tai IMF ovat tarjonneet erityisesti nyt tässä kriisin alusta alkaen? Washingtonin huippukokous 2008 on esimerkki siitä, miten tarvittiin foorumi, joka oli hyvin proaktiivinen, reagoi ja ihan muutaman päivän puitteissa sisällä teki päätöksiä saadakseen liikkeelle paitsi IMFn, FSBn ja muita järjestöjä järjestelmiä, jotta löydettäisiin yhteisiä maailmanlaajuisia ratkaisuja kiireesti. Thank you, uh, Mr. Kiitoksia sitten I'll try possibly to answer all questions that are some... No, yritän vastata kaikkiin kysymyksiin tässä parissa minuutissa. Mutta laajempi kysymys, mitä tästä globaalista talousalueesta voidaan saada. No, nyt voidaan katsoa tätä kysymystä ja katsoa vaikka kansainvälistä rahajärjestelmää, joka nyt on Ranskan puheenjohtajakauden esityslistalla. Ja tähän liittyy se, olemmeko nyt keksimässä uudelleen pyörää, kun ajatellaan sitä, mitä IMF on tehty. IMFn yksi suurimpia ongelmia on ollut se, miten voimme vetää puoleemme eri tahoja. Ja meidän täytyy miettiä, mitä on saatu aikaan. Ja nyt ollaan näkemässä muutos. IMF yrittää olla puolensa vetävämpi. Eli meillä on nyt neljä perusongelmaa kansainvälisessä rahajärjestelmässä. Ei ole globaaleja mekanismeja, mukautuksia ajatellen, näitä epätasapainoja ajatellen. Ja nyt tuloksia ajatellen meillä on tämä G20-prosessi. Meillä on spillover-raportteja, jotka julkistetaan pian. Ja tarkastelemme myöskin IMFn valvontaprosessia. Sitten puitteita ei ole, kun halutaan käsitellä kansainvälisiä pääomavirtoja. Tästähän Jaye puhui, mutta annamme myöskin ohjeita sen suhteen, mitä olisi paremmat poliittiset puitteet näissä kysymyksissä. Kriisissä kävi ilmi myöskin, että meillä ei ole selkeitä mekanismeja, joilla saadaan aikaan likviditeettiä globaalisella tasolla – ja me olemme miettineet erilaisia lainamekanismeja, joustavuutta, korjaavia mekanismeja, eli toimimme myöskin tällä saralla. Sitten kansainvälisessä rahajärjestelmässä vielä on valuuttoihin liittyvä kysymys, olemmeko siirtymässä moninapaiseen järjestelmään ja miten tämä siirtymä voidaan hoitaa. Ja tähän sitten tulevat nämä erityisnosto-oikeudet mukaan, miten ne toimivat tässä siirtymäkauden aikana. Eli kaikissa näissä asioissa, no Jai, havaitsi se, mitä Jai sanoi, eli että IMF täydentää G20-järjestelmää ja tämä pitää paikkansa, mutta muille puhujille haluaisin vielä korostaa, että nyt G20-maiden haasteena on osoittaa, että se voi toimia tehokkaasti myöskin muina aikoina kuin kriisin aikoina. Kiitos. Se Sapir. Kiitos sitten Sapir. Se, mitä edellinen puhuja sanoi, haluaisin tehdä eron niin kuin aiemmassa puheenvuorossanikin tein G20, miten se toimi kriisiaikoina ja miten tavallisina aikoina. Puhutaanpa nyt suoraan. Emme voi olettaa G20 antavan samaa tehokasta tuotetta kriisiaikoina ja tavallisina aikoina. Se on aivan epärealistinen odotus. Eli G20 on kuitenkin mielestäni myönteistä. Ja tietenkin sitä toivoisi, että G20 tai jotain sinne suuntaan niin. Eli G20 tai tämän kaltainen konsepti, joka ei ole enää G7 tai G8, jotka olivat täysin vanhentuneita, suorastaan noloja, nolotilanne. Itse olen intialaisen kanssa naimisissa ja olin häpeissä, niin kun järjestettiin G7 ja G8 tapaamisia ja Kiinan ja Intian pääministerit jätettiin ulkopuolelle. Mitä arroganssia! Missä ihmeen maailmassa he kuvittelivat elävänsä? Sehän nyt oli aivan epärealistinen tilanne. Mutta nyt on niin siirrytty kohti järjestelmää, jossa nousevat eh, taloudet, kehittyvät eh, maat ja vanha valta istuvat saman pöydän ääressä. Tämä on hyvä asia. Kyse on prosessista, vuoropuhelusta. Ja varmasti tavallisina aikoina voidaan odottaa jotain tällaista. En minä oleta, että näin tavallisina aikoina G20-järjestelmän kautta jotain uutta saadaan aikaan. Mutta vähittäin vuoropuhelun kautta nousevat taloudetkin ymmärtävät, että maailman taloushallintojärjestelmä, jonka me ja amerikkalaiset käynnistimme, on arvokas, mutta siis toki tarvitsee uudistusta, mutta sillä on arvonsa ja nousevien talouksien täytyy tämä ymmärtää itse ja haluta osallistua täysin. Ja me sitten vähitellen siirrymme kohti uudistettua maailmantalousjärjestelmää. Ei tässä toivottavasti mitään vallankumousta tapahdu, mutta uudistuksia. Uudistuksia, jotka johtavat siihen, että nousevat taloudetkin pitävät järjestelmää oikeudenmukaisena koska muuten eh, meille syntyy ongelmia. Tarvitsemme järjestelmän, jossa nousevat taloudet eh, voivat osallistua eh, järjestelmän uudistamiseen ja uusien sääntöjen luomiseen, niin tämähän tarjoaa meille fantastisia tulevaisuuden näkymiä. Sitten vielä Kierkegaard. Quickly pick up uh, again on... Ihan lyhyesti palaan vielä tähän eroon kriisin aikojen välillä. Silloinhan G20-maiden Esityslista muotoutuu itsestään, eli kriisin selvittäminen. Ja silloinhan arvo, lisäarvoa pitäisi olla, mutta kuten esittelijä sanoi, kysymys kuuluu, yksi asiahan on se, miten hoidetaan kriisin tuloksia ja sitten miten toteutetaan toimia, joilla voidaan ennaltaehkäistä seuraava. Ja se nyt on tämä ongelma, jossa olemme. Täytyy muistaa, kuten alustuksessa sanoin, G20-järjestelmä mielestäni on vielä aika epämuodollinen organisaatio. Mielestäni tämä on yksi sen vahvuuksista monessa mielessä, mutta se myöskin tarkoittaa, että on hyvin rajallista, kun ajatellaan mitä G20 voi saada aikaan normaalina aikoina lainausmerkeissä. Eli IMFn kestävä arvo liittyy siihen, että kun saadaan aika poliittista halua toimia asioissa, jotka kaikki tiedämme olevan ongelmallisia ja joihin on puututtu aikaisemmin, ehkä ei riittävästi, ne pitää kuitenkin oikaista. Ja esimerkiksi tämä Kiinan valuutan aliarvostaminen se on selkeästi aihe, jolla on huomattavia merkitty seuraamuksia globaaleihin epätasapainoihin. Ja uskaltaisin jopa sanoa, että tähän asiaan on puututtu kansainvälisissä instituutioissa, mutta jossain määrin sanoisin kuitenkin, että vaikka tarkastellaan IMFn tämänhetkistä statusta. Ainakin minä katson, että se olisi voinut olla vahvemmalla kannalla tässä asiassa, mutta tärkeää on, että tämä globaalin talouden epätasapainon lähde ei tule muuttumaan, mikäli Kiinassa ei ole halua muuttaa asiantilaa. tilaa, G20 tai IMF tai kukaan muukaan ei voi tälle asialle tehdä oikeastaan yhtään mitään. Yritämme nyt miettiä, millä tavalla voitaisiin ennaltaehkäistä kriisejä. Viime kädessähän pitää olla hiukan nöyryyttä, kun käsittelemme tämän tyyppisiä tilanteita. Kiitos. Fine. Um, at this point... Kiitoksia. Sitten kysymyksiä. Täällä on Ferreira ja Stila ja Peter Becks, joka on ekopin pääosaston pääjohtaja, hän voisi käyttää myöskin puheenvuoron sitten näiden vastausten jälkeen. Eli Elise, voit esittää kysymyksesi, ole hyvä. Um, I'd start by thanking all the speakers. Aloitan kiittämällä kaikkia puhujia erittäin kiinnostavista esityksistä. Kaksi kysymystä periaatteessa Tässä on hiukan paholaisen asiana ja ehkä, mutta karkaako tämä tilaisuus nyt käsistämme? Bretton Woods rakenne, joka luotiin kriisin jälkeen, oli vanhentunut, niin kuin kaikki puhujat täällä implisiittisesti totesivat. Ja jos tässä nyt halutaan vaihtoehtoinen rakenne, niin sen olisi Sehän olisi tarvittunut sitten, tai sen olisi tullut nousta tästä kriisistä. Ja ymmärrämme, että IMFssä toteutetaan tiettyjä uudistuksia, mutta tällä välin mielestäni olemme jääneet hiukan sivuraiteille saadaksemme maailmanlaajuisesti aikaan jonkun voimakkaamman vastauksen. Esimerkiksi VTO e, ei edisty, toimet eivät edisty. Siellä vanhat toimielimet ovat vanhentuneita ja uudet toimielimet, jotka kuten FSD ja muut, ne ovat aika epävirallisia, joten onnistummeko tämän kriisin jälkeen nyt luomaan jotain uutta vai pääsikö tilaisuus karkaamaan käsistämme? Sitten toinen kysymykseni liittyy G20, sen puheenjohtajuuteen Haluaisin ymmärtää, miten monitoroitte saavutuksia ja ylipäätään esityslistalle nousevia kysymyksiä kriisin aikana, ja tämä luonnollisesti liittyy ensimmäiseen kysymykseen, niin kriisin aikana useimmat kaikkein olennaisimmista kysymyksistä selvästi olivat esityslistalla, mutta nyt ainakin puheiden ja poliittisten tahdon tasolla. Ne ovat ikään kuin, äh, kuten luottoluokituslaitokset esimerkiksi, kriisinhallinta kansainväliset pankissa ja niin edelleen, jääneet äh, sivuraiteille tai ikään kuin tässä nyt unohtuneet hiljalleen. Tai vaikkapa korkean tuoton tuotteita niin edelleen. Meillä on kyllä Basel 2 ja Basel 3, kyllä. Entäpä sitten veroparatiisit, Sarkosi esimerkiksi alun alkaen hyökkäsi kovasti niitä vastaan puheissaan ja ne olivat todella poliittisen keskustelun keskiössä, mutta nyt ne ovat haihtuneet johonkin ja ikään kuin siirtyneet unholaan. Eli miten te taatte, että, takaatte sen, että nämä asiat todella hoidetaan näissä vanhoissa instituutioissa? On koko joukko kysymyksiä, joita ihmiset pitävät tärkeänä ja kyllä ne nousevat esiin sitten G20, mutta painuvat sen jälkeen johonkin unholaan. Joten olemmeko tässä nyt vielä hoitamassa näitä asioita vai onko ne vain jätetty jonnekin matkan varrelle? Ainakaan me emme näe, että ne olisivat nyt hoidossa. So many questions and... Tästä tuli paljon kysymyksiä ja meillä on nyt aikaa, joten ehkä voittekin nyt vastata heti ja sen jälkeen kuulemme sitten seuraavat kysymykset. Eli voitte itse päättää järjestyksen. Briefly, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Ongelma on nyt se, että tämä kansainvälinen rahajärjestelmä. On maita, jotka eivät noudata näitä sääntöjä, joten on valuuttoja, jotka kelluvat, toiset eivät kellu. Ja se luo vähän epätasapainoa näihin vaihtokursseihin ja muita ongelmia. nämä varannot kasvavat ja niin edelleen. Eli tämä kansainvälinen rahajärjestelmä on lähinnä keskittynyt siihen, että luodaan kannustimia, jotta maat, jotka eivät noudata sääntöjä, esimerkiksi kelunnan suhteen, ja tästä syystä näitä kannustimia pitää kehittää. Esimerkiksi rahoituksen turvaverkko on tapa ennaltaehkäistä se, että maille kertyy liikaa varantoja, koska jos ne tietävät, että siellä on riittävästi likviditeettiä kriisin aikana, tämä ei ole ainoa syy, mutta tämä on yksi syy, silloin ei ole samoja kannustimia kerätä näitä varantoja. Ja myöskin täytyy ajatella näiden vaihtokurssien heilahtelevaisuutta, tätä turvaverkkoa ja niin edelleen. Ja sitten en tiedä, voidaanko puhua jostain phasing out-järjestelmästä, mutta ensimmäinen vaihe, josta sovittiin vuonna 2008 Washingtonin huippukokouksessa, meidän piti ratkaista välitön kriisi ja löytää ratkaisuja ja meidän piti määritellä ohjelma, jotta järjestelmät, esimerkiksi IMF tai ISF ja SFP, ovat tehneet työtä, myöskin Baselin komitea, ovat työstäneet näitä tärkeitä kysymyksiä. Ja esimerkiksi päätökset, jotka liittyvät pääomien välisiin suhteisiin, niistä päätettiin vuonna 2010 ja ne pannaan täytäntöön nyt tulevina vuosina. No sitten joitain asioita vielä jää ratkaisematta ja siksi Ranskan puheenjohtajakaudella tämä asia on otettu esityslistalle. Täytäntöönpano on tärkeää kaikilla maailman alueilla ja tästä on jo päätetty. IMFssä. Kiitokset teidän Blevin. Pick up on your point on accountability. Niin, tämä vastuu kysymys, kun me etenemme, on koko joukko välineitä, jotka on otettu käyttöön, niin jotta G20 jäsenet ja myös IMFn jäsenet pysyvät tässä työssä, muun muassa juuri nämä vastuu kysymykset ja vastuunkanto, joten kyllä me uskomme, että poliittisiin saavutuksiin, jotka perustuvat äh, aiempiin sitoumuksiin, todella kiinnitetään huomiota. Meillähän on myös raportti, jossa äh, katsotaan, mitä edistystä on saatu aikaan ja samoin kestävyysraportti liittyen eri, eri maiden tilanteeseen maailmanlaajuisen epätasapainojen suhteen. Kun kysyitte, että karkaako tilaisuus käsistämme, niin tämä luonnollisesti on poliittinen kysymys ennen kaikkea. Ja luonnollisesti haluamme pitää kiinni tästä tilanteesta, emmekä saa päästää sitä karkaamaan. Esimerkiksi rahoitusvalvonnan suhteen paljon on tehtävää, emmekä päästä tilannetta tosiaan karkaamaan käsistä. Yes, two points. Um, one... Kiitoksia. Niin, tämä tilanne, karkaako se johonkin, karkaako tilaisuus käsistämme. Jos nyt katsotaan, ei maailmanlaajuista tilannetta ehkä, mutta tilannetta Euroopan unionin sisällä. Puhutaan nyt euroalueesta tai EUsta, niin voidaan sanoa, että täälläkin kyllä tilaisuus voi päästä karkaamaan. Eli ennen kuin mennään edes maailman tasolle, jonka hallinto on huomattavasti heikompaa kuin Euroopan tason taloushallinto, ilmeistä on, että mm, pankkikriisi ja rahoituskriisi, joka tapahtui ja tätä ennenhän meillä jo oli eh, jäsenvaltiotasoinen kriisi, niin nämä ovat tärkeitä asioita ajatellen nämä uusia toimielimiä tai ylipäätään uudistuksia, joita tarvitaan. Ja minä nyt olisin viimeinen ö, väittämään, että me ole edenneet. Kyllä on edistytty, mutta paljon on vielä tehtävää. No, tämä johtuu siitä, että kriisi on ollut hyvin syvä ja vastauskriisin ei ehkä ole ollut ihan kriisin tasolla. Kyllä te olette ihan oikeassa Eh, sen suhteen, että vastaus eh, ei ole ollut ihan kriisin tasolla, mutta ei se ole ollut sitä Euroopan unioninkaan puitteissa. Eh, haasteeseen ei valitettavasti ole vastattu. Toiseksi mielestäni meidän tulisi nyt katsoa tätä maailmanlaajuista rahoituskriisiä siinä yhteydessä – johon kaikki puhujat ovat viitanneet. Eli mitä muutoksia maailman taloudessa tapahtui jo ennen kriisiä? Haaste on valtava. Haaste talouksille, jotka suhteellisesti kutistuvat, kuten Euroopan unioni ja Yhdysvallat. Ne ovat todella kutistumassa verrattuna sitten maihin, jotka eivät ehkä nouse, vaan nousevat uudelleen, kuten Kiina ja Intia ja jotkut muutkin itse asiassa. Ja tämä on kyllä valtava, valtava haaste, joka haasteena mm, etemme olisi tullut ilman kriisiäkin. Ja minä olen sitä mieltä, että tämä kriisi nyt pahensi kaikkia ongelmia entisestään. Kriisi ei itse asiassa ongelmia luonut, vaan syvensi ja pahensi niitä ongelmia, jotka meillä jo oli, esimerkiksi vallanjako. Katsotaan vaikkapa demografia kehitystä. 10-20 vuotta sitten, kun katsoimme kehittyviä maita, totesimme, että e, eivät nämä maat onnistu kehittymään koska niiden demografiakehitys on niin nopeaa, eli että se hidastaa niiden talouskehitystä. Mutta nyt onkin käynyt e, päinvastoin. Demografiakehitys on itse asiassa ollut myönteistä. Me olemme maailman vanhenevat alueet. Ja kun minä joskus olen nukkunut vähän huonosti ja katson peiliin, niin näin kyllä suuria ongelmia. Ja kasvavat, nousevat taloudet katsotaan Yhdysvaltaa, Japania ja Eurooppaa, niin tilanne on täysin toinen. No tiedätte, mikä velkaantumisasteemme oli toisen maailmansodan jälkeen, mutta no, nopealla talouskasvulla ja hyvällä eh, demografiakehityksellä, väestörakenteen kehityksellä nämä velat saimme maksettua, mutta nyt näin ei ole. Nyt meillä ei tule olemaan nopeaa talous, talouskasvua eikä korkeaa inflaatiota ja tämän lisäksi Euroopassa meillä on vielä ikääntyvä väestökin ja me tiedämme kaikki mitä ikääntyvä väestö tarkoittaa, kun meillä on nämä Äh, ihanat sosiaaliturvajärjestelmämme. Minä rakastan sosiaaliturvajärjestelmäämme, mutta ajatelkaapa, mitä tämä kaikki maksaa. Ei tämä ole todellakaan helppoa. Tämä ei ole helppoa meille. Amerikkalaisilla on lisäksi velkaongelma, japanilaisilla on omat ongelmansa, joten nämä vanhat teollistuneet maat, heidän ongelmansa ovat erilaisia kuin äh, nousevien talouksien, jotka ovat kyllä aikamoisessa vauhdissa. Ja nyt nämä mannerlaatat ovat todella mm, siirtymässä ja aiheuttavat aikamoisia järjestyksiä. Um, <clears throat> very quickly on your two questions. Ihan lyhyesti. Tämä into saattaa nyt hiipua. Meidän täytyy miettiä näitä G20-järjestelmän tärkeimpiä tavoitteita tasapainoista globaalia talouskasvua. Ja mielestäni edistys on ollut suhteellisen heikkoa. Mutta kuten edellinen puhuja mainitsi, edistystä on tapahtunut, jos ajatellaan sitä, mitä on saatu aikaan rahoitusvakaus lautakunnassa. Ja sitten on uusia pääomavaatimuksia. No me nyt ihan emme päässeet sopimukseen tilinpitostandardeista, mutta paljon edistystä on kuitenkin tapahtunut. Eli meidän ei pidä sulkea tätä pois heti ensikädeltä. Kaikissa asioissa ei tietenkään edetä yhtä nopeasti kuin haluaisimme. No sitten tämä saavutusten valvonta. Ja meidän täytyy tehdä ero ajatellaan näitä ydinarvoja – ja tehtyä edistystä. Ja sitten ikävä kyllä mielestäni G20 järjestelmän as- sillä on liikaa asioita käsiteltävänä. Jos muistatte, mitä tapahtui Kanadian puheenjohtajuuskaudella, siellä puhuttiin PK-yritysten rahoitushaasteista, mutta muistaako kukaan, mitä Etelä-Korean rahoituskehys olisi ollut? Ja uskommeko oikeasti, että tällä kaudella otettaisiin asioita, jotka liittyvät hyödykkeiden hintoihin, joista puhutaan sitten ensi vuonna Meksikon kaudella. No en usko. Ja siksi mielestäni meidän pitää olla varovaisia, eikä ottaa liikaa asioita G20-maiden käsiteltäväksi ja silloin unohdamme sen, mihin asioihin todella pitäisi keskittyä. Captain Stiller now has... Kiitoksia Sten Stiller. Niin, Högmark, halusitko... Selvä, eli jälkeenpäin. Catherine, ole hyvä. Oh, uh, Kiitoksia vierailemme. Nämä olivat mielenkiintoisia puheenvuoroja. Halusin vain kysyä, onko tämä järjestelmä tällä hetkellä turvallisempi kuin ennen kriisiä vai jatketaanko saman malliin? Ja tulevaisuudessa mikä on euron tulevaisuus? <laughs> um, okay, just to go ahead. No... Niin kaikkeen ei tarvitse vastata, mutta kuka haluaa vastata, niin voi käyttää puheenvuoron. Well, very quickly on, on... No, tämän kansainvälisen rahoitusjärjestelmän turvallisuudesta. No, minä itse juuri kerroin millaista hyvää edistystä on tapahtunut pääomakysymyksissä, mutta uskon kuitenkin, että tämä edistys on ollut kuitenkin pienin yhteinen nimittäjä. Voisimme tehdä paljon enemmän tässä asiassa. Ja nyt olemme panneet täytäntöön tai olemme panemassa täytäntöön korkeampia pääomavaatimuksia systemaattisesti tärkeiden rahoitusinstituutioiden osalta, mutta en usko hetkeäkään, että se poistaisi tai vähentäisi tätä liian iso kaatumaan kysymystä. Eli ehkä tilanne on hiukan turvallisempi nyt kuin ennen kriisiä, mutta tämä vain osoittaa, kuinka varomattomasti Basel 2 ja asetusta pantiin täytäntöön ennen kriisiä. No sitten euro. Itse olen aika myönteinen näiden saavutusten suhteen – en usko, että eurolle tapahtuu mitään ikävää. Uskon, että se on 17 jäsenvaltion valuutta edelleen ja lisää jäseniä tulee aikanaan. Se ei tarkoita, etteikö meidän pitäisi tehdä velkojen uudelleenjärjestelyitä euroalueella, mutta se on sitten asia erikseen. No niin, ennen tätä toista kierrosta pidätte Peter Back, joka on ECFin pääosaston pääjohtaja. Hän saa käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Onpa täällä käyty hyvää keskustelua tähän asti puhuttu kasvusta ja maailmanlaajuisesta taloushallinnosta, IMFstä, taloushallinnosta ja niin edelleen. Mutta täällä ei vielä ole keskusteltu ja henkilökohtaisesti kohtaisesti Tämä olisi ehkä aihe, josta kannattaisi näissä keskusteluissa tai puitteissa keskustella, niin on tietenkin Euroopan unionin osallistuminen näihin kaikkiin elimiin ja edustus niissä, mutta tähän minulla nyt ei ole aikaa. Eli ehkäpä keskitynyt tähän itse asian ytimeen, eli järjestelmän uudistamiseen. Tällä hetkellä Ehm, järjestelmä ei onnistu vastaamaan maailmanlaajuisiin epätasapainoihin toivottavalla tavalla. Ensinnäkin tarvitaan voimakasta makrotalouspolitiikkaa, joka vahvistaisi maailmanlaajuista rahajärjestelmää G20 ja me itse sen mukana tietenkin ja siinä, niissä puitteissa. Ja sen tulisi siirtyä kohti mark- markkinavetoisia vaihtokursseja, niin kuin Soulin kokouksessa sovittiin. Lisäksi tulisi vahvistaa makrotalouden valvontaa IMFn kautta. tähän jo puututtiinkin, tai IMFn edustaja tähän viittasi, niin G20 kuin IMFnkin tulisi ottaa paremmin huomioon kansainvälisen kerrannaisvaikutukset. Ja työ, jota G20 puheenjohtajavaltio on ehdottanut esimerkiksi pääomavirtojen hallinnasta, niin tähän tulisi mielestämme ottaa huomioon niin lähde- kuin kohdekin maat. Ja katsomme, että pääomien pääomavirtojen valvonnan tai ohjailun tulisi olla todella viimeinen keino. Niin kuin tiedätte, EUn tilanne on täysin äh, avoin ja katsomme, että maailmantaloudelle hyväksi olisi, jos äh, järjestelmä olisi yhtä avoin kaikkialla muualla. Valuutoista ollaan nyt tekemässä nousevissa talouksissa kansainvälisempiä ja katsomme, että tämä on oikea tie kulkea. Haluaisimme tutkia tapoja äh, näiden keskeisten nousevien talouksien valuuttakurssien kansainvälistämiseksi. G20 puitteissa Ranskan puheenjohtajakaudella itse asiassa on tarkoitus määritellä kriteerit, jotta IMFn erityiset nosto-oikeudet saataisiin hyvälle tolalle ajatellen myös muita maita, jotka tulevat tähän järjestelmään mukaan tai uusia maita. Ja lopuksi katson, että kansainvälistä rahoitusturvaverkkoa tulisi vahvistaa. Niin kuin tiedätte, meillä on uusia alueellisia järjestelmiä Euroopan unionin puitteissa. Ja näin yhteistyö yhtäältä tämän turvaverkon ja toisaalta IMFn välillä on huomion kohteena. Me edelleen asiaa tarkastelemme ja teemme tietenkin IMFn kanssa erittäin läheistä yhteistyötä ja katsomme, että tämän tulisi hyödyttää myös muita alueellisia järjestelyjä, jotka voisivat ehkä oppia Euroopan kokemuksista viimeisen vuoden ajalta. Kiitos. Fine. Um, Mr. to... Högmark, haluatko esittää kysymyksen? Minullakin on kysymys, mutta olkaa hyvä. Uh, niin, huomio ja kysymys. Ensinnäkin, miksi G20? Siis miksi ainoastaan nämä maat eivätkä jotkut muut? Miksei jotain suuria talouksia, jotka ovat nyt nousussa, niiden jälkeen, jotka ovat jo nousseet, miksei parhaiten hallittuja talouksia ole mukana? Ja miksi nämä 20 maata, jotka käsittelevät globaaleja puitteita, joita pitäisi soveltaa kaikkialla? Mielestäni tässä poliittisesti ja demokraattisesti ongelmia, kun keskustellaan siitä, mitä haluaisi saada aikaan globaalisti. Kun puhumme epätasapainosta, täytyy huomata, että me lähinnä puhumme ongelmista niiden osalta, jotka ovat uusia G20-ryhmässä. Eli professori, te korostitte, kuinka väärin oli G7-G8 aikoina, mutta eikö ole mielenkiintoista, että nyt kun keskustellaan epätasapainoista, nyt puhutaan lähinnä niistä, joilla on ylijäämiä. Eli tästä aiheutuu epätasapainoa. Ja suurin ongelma epätasapainon osalta ei ollut se, ei liittynyt niihin, jotka pärsivät liian hyvin, vaan liian huonosti. Ja ylijäämään liittyy alijäämä. Jotkut kuluttavat liikaa ja ne luovat ylijäämiä. Ja kun meidän täytyy hoitaa näitä epätasapainoja, on hiukan omituista, että pelkästään G20-maat käsittelevät näitä asioita. Koska nyt on maita, joilla on suuria ylijäämiä ja maita, joilla on suuria alijäämiä. Ja ne ovat tavallaan vastapuoliasemassa ja silloin on vielä hankalampaa parantaa täytäntöönpanoa ja valvontaa. Eli meidän ei pidä aliarvioida G20-järjestelmän merkittävyyttä, emme sitä tarkoita, mutta haluaisimme vahvemmat globaalit puitteet – ja miksi G20-maa ja viisi muuta tai vielä enemmän? Ja miksi ei ole rakennetta, jossa olisi enemmän edustuksellisuutta, jotta voisimme panna asioita täytäntöön liittyen näihin alijäämiin esimerkiksi, nehän aina luovat epätasapainoa lyhyellä aikavälillä. No, Minullakin vielä kysymys, se täydentää sitä, mistä Högmark kysyi, eli liittyen G20-järjestelmään. Me tiedämme, että G20 on epämuodollinen järjestö, ja siellä käydään vuoropuhelua. Sillähän on jo oma arvonsa. Mutta on selvää, että jatkuvuutta ei ole. Joskus aloitetaan asioita ja sitten ne jätetään kesken ja otetaan uusia asioita esille. Ja sitten sihteeristä kysymys pienissäkin järjestöissä on sihteeristö, ehkä se on sitten delegoitu jollekin toiselle järjestölle, no vaikka niin, mutta jos käy vaikka nettisivuilla, niin siellä on vain lehdistölausuntoja eikä mitään muuta. Eli hiukan enemmän kyllä kaivattaisiin. Tämä on kuitenkin tärkeä järjestö, vaikka se onkin epämuodollinen kun meillä on vankka järjestö, vaikka IMF, vaikka siellä vartakin uudistuksia, se on kuitenkin vankka järjestö, mutta se ei saa samalla tavalla huomiota kuin G20-järjestelmä. No ehkä media pitää keskuspankkia tylsänä, en tiedä. Mutta sitten taas on YK, joka on erittäin hyvin järjestelty ja siellä käsitellään kaikkia asioita, mutta siellä ei saa aikaan päätöksiä, koska se on niin monimutkainen järjestelmä. Eli täytyy ihan ääneen miettiä, haluammeko olla samalla tasolla kuin YK, jossa on kaikkia näitä ongelmia, vai pitäisikö jättää tällaiselleen, mutta ainakin vahvistaa. EUn taloushallinta vuosien mittaan on käynyt läpi erilaisia vaiheita, ja voitaisiin pyytää, että G20 toimii hiukan enemmän, jotta taloushallintoa vahvistettaisiin. No sitten puhuttiin talouskoordinoinnista liittyen sitten epätasapainoon tai vaihtokursseihin. Jos meistä tuntuu, että tällainen epämuodollinen dialogi ei ole oikea tapa tai oikea foorumi saada aikaan tuloksia, ehkä sitten pitäisi antaa IMFlle mandaatti käsitellä näitä kysymyksiä, puuttua näihin epätasapainoihin, makrotaloudelliseen koordinointiin, indikaattoreihin ja niin edelleen. Uh, kuka, kuka tahansa voi aloittaa. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Minua tässä rohkaisivat nämä Gunnar Högmarkin sanat. Ja minä voin vähän tässä tehdä vähän epäkorrekteja kommentteja. Pyrin olemaan herrasmies. Täällä on meillä kyllä joskus naisiakin, jotka muistuttavat meitä siitä, että tai pitäisi sanoa brittiläisille, että brittiläinen herrasmiesaika on ehkä mennyttä. Se on suuri maavaltakunta, joka julistautui maailman valtiaksi. Palataanko nyt tässä edelliselle vuosisadalle, jossa suur vallat pitivät aivan legitiiminä, että esimerkiksi Berliinin konferenssissa jakaa siirtomaat mm, keskenään, eli jakoivat mm, koko maailman keskenään, pilkkoivat sen siirtomaiksi. Eihän G20 ole mitään legitimiteettiä, ei siellä mitään demokraattista valvontaa. Totta kai on kyse valtioiden ja hallitusten päämiehistä. Jotkut ne edustavat suurvaltoja, tekevät suuria ohjelmallisia julistuksia, mutta harvoin niitä seuraa toimenpiteitä tai todellisia tekoja. Ja ne ovat kuitenkin kansainvälisten foorumeiden ja myös YK-järjestelmien ja foorumien ulkopuolella kuitenkin. Onko G20 kuitenkin lopullinen maailmantalouden johto käsissään, koska loppujen lopuksi siinä, sillä ei ole mitään legiti- legitimiteettiä demokraattisesti ajateltuna, ja se on huono asia. Very good. There you are. G20. No niin, siinä G20. Eli millaisia vastauksia teitä tulee? Jaje ensin, olkaa hyvä. Merci, je, je vais répondre en... Kiitos, vastaan ranskaksi. Koska minusta tuntuu, että nämä kolme kysymystä pyörivät kaikki vähän saman padan ympärillä, keskeisen kysymyksen ympärillä, legitimiteetti, tehokkuus, miksi G20? Minus ensinnäkin legitimiteetistä. Jälleen kerran 85 prosenttia tai 90 prosenttia ei se tarkoita sitä, että, että se olisi ei-legitiimiä. Mitä se niin kuin edustaa, jos ajatellaan maailmantalouden toimivuutta, jos, totta, jos ajatellaan G7 tai G8, jos puhumme yhteis- kansainvälisestä rahoitusyhteistyöstä, niin eihän se ollut missään nimessä legitiimiä piti, se oli myös G20 perustajan alkuperäinen idea, eli kytkeä 1999 nämä systeemiset, kes, keskeisesti systeemiset maat, tuolloin 1999 nämä samat maat eivät välttämättä ole samassa tilassa huomispäivänä, eivätkä ne välttämättä ole huomispäivän maita. Eli G20 ole mikään muuttumaton kokonaisuus. Meillä on myös Afrikan maan osan edustuksellisuuden puute. Muodollisesti Etelä-Afrikka on G20 pöytään kutsuttu, mutta kutsumme OAUn edustajia, jotka ovat siis edustuksellisia, jos ajatellaan Afrikan mannerta, mutta muodollisesti eivät kuulu tai virallisesti eivät kuulu. Tämä on tämmöinen herrasmiesklubi, joilla on kuitenkin tietyn tyyppinen uniformu ja hyvin toisistaan poikkeavia kulttuureja, kulttuureja ja tapoja. Ja ehkä sieltä löytyy semmoinen brittiläinen taustavire takaa. On sillä kuitenkin omaa lisäarvoa, jos ajatellaan IMF tai muita kansainvälisiä instituutioita, jotka ovat ehkä legitiimisempiä, virallisesti legitiimimpiä. Se on, tässä taas palataan kysymykseen, onko kyse instituutiosta, eli se toimi hyvin kriisiaikoina, minä käytän termiä sota-aika, äh, rahoituksellisesti. Onko, sillä, onko se yhtä hyödyllinen silloin, kun vallitsee hyvät ajat, rauhanajat? Äh, tällä hetkellä ainakin voidaan sanoa ihan aiheellisesti, ja palaan tässä Global Economic Finance and Steering Committee termin, koska jos haluamme Baselin komitean toimimaan ja Financial Stability Forum eli ERVV liikkeelle, jos me haluamme johto, tämän johtokunnan liikkeelle, jos me puhumme raaka-aineista, niin kyllä meille, meidän pitää antaa vähän potkua tälle ja tehdä jonkinlainen tiekartta olisiko, onko, olisiko G20 onnistunut? Kyllä se onnistui siinä tietyssä mielessä. Sillä on ollut historiallinen tehtävänsä ja roolinsa. Ehkä muut instituutiot olisivat voineet toimia ihan yhtä hyvin samassa tilanteessa. Mutta ei tässä ole kyseessä mitenkään monopoliasema kyseessä. Sihteeristöstä, sekin on mielenkiintoinen asia. Ja jatkuvuudesta. Oma kokemukseni G20 toiminnasta on se, että ei siinä ole mitään jatkuvuuden ongelmaa. Ehkä teknisesti ja terminologisesti öö, otetaan hyvin viestikapula edelliseltä puheenjohtajakaudelta, jos ajatellaan kansainvälistä yhteistyötä, ainakin Korean puheenjohtajakäyden, mutta pieni ongelma piilee siinä, että kaikki kiertävät puheenjohtajuudet öö, omaavat sen riskin, että tämä kiertävä puheenjohtajuus voi synnyttää jotain preferenssejä, koska joku puheenjohtajakausi voi keskittyä johonkin aihealueeseen ja se voi tietysti annettaa, antaa tiettyä sävyä puheenjohtajakaudelle, joka sitten taas loittenaan vähän siitä, mikä olisi ihan kestävää pohjaa jatkuvuutta sille työlle, jota on pohjustettu jo vuosi aiemmin. Mm, ja sihteeristöstä jos tarkastellaan, miten se oikeasti toimii, niin G20 on nyt teknokratisoitumassa. On valtion, päämie, valtion, valtion ja hallitusten päämiesten kokouksia. Sitten on muodostelmia, jotka eivät liity mihinkään finanssiin, vaan liittyvät ulkoasioihin tai maatalousasioihin. Ja nämä tekniset ryhmät e- eivät aina toimi jonkun äh, kiertävän puheenjohtajakauden maan edustajan toimesta, vaan nämä tekniset ryhmät pitävät liikkeellä omia hallintokokonaisuuksia. Eli tästä tulee aika monisäikeinen verkosto. Ja erilaiset hallintoosiot joutuvat tekemään työtä yhdessä, ei ainoastaan trilogian puitteissa, vaan teknisten työryhmien puitteissa. Sen takia mm, tämä on kuitenkin jossain määrin mielenkiintoista. Pitäisikö meillä Pitäisikö meillä olla enemmän sihteeristöä, kansainvälistä byrokratiaa, mutta jätän tämän kysymyksen avoimeksi. Fine, we have about five minutes, so... Meillä on vielä viitisen minuuttia, eli kolme puhujaa voivat jakaa vielä tämän ajan keskenään. I upon it in my... Uh, no puhun ihan lyhyesti. Ehkäpä voin äh, viitata siihen, mitä tuossa aiemminkin sanoin, G20 edustuksellisuus. tämä nyt on lähinnä poliittista keskustelua siitä, mitä voimme oppia esimerkiksi IMFn kokemuksista, sen johtokunta ja se, että sillä on universaalinen jäsenyys. Tietenkin liittyy myös keskusteluihin edustuksellisuudesta ja näistä kiintiöistä muuten. Ja varmasti on muitakin asioita, joista tulee keskustella, mutta ne kuuluvat pikemminkin politiikan pelikentälle. Tässä on oikeastaan se, mitä minä halusin lisätä tähän. Kiitos. Ehkäpä minäkin voisin vielä allekirjoittaa se, mitä tässä aiemmin on todettu. Kaiken kaikkiaan G20 liittyy paljon myönteistä. Mm, se on nyt äh, muuttuma, muut, siirtymässä, tai se, että siirryttäisiin nykyjärjestelmästä ikään kuin tällaisen vaalipiirijärjestelmään voisi olla myönteistä ja olisi hyvä, että, että Euroopalla ja euromailla olisi omat edustuksensa. With respect to the... no, kun puhutaan edustuksellisuudesta G20-järjestelmässä, ei pidä unohtaa näitä historiallisia aspekteja. Eli mitä tapahtui 2008, silloinhan huomattiin, että G7-G8 järjestelmä ei enää toiminut ja siksi tarvittiin vähän laajempi ryhmä. Ja se nyt sitten sattui olemaan G20. Tästä oli tehty tutkimuksia ja todettu, että tämä lista vedettiin hihasta suurin piirtein. Mutta tässä on tiettyä jatkuvuutta. Historia on näyttänyt, että miksi on vielä viisi pysyvää jäsentä YK turvallisuusneuvostossa. No siksi, että nämä maat jossain vaiheessa silloin kun YK perustettiin, olivat valittuja siinä vaiheessa. No sitten G20-järjestelmän epämuodollisuudesta. Puhuin tästä alustuksessa ja olen täysin samaa mieltä Adamin kanssa ja uskon, että G20-järjestelmän päätavoite on antaa lisää valtaa olemassa oleville instituutioille, kuten IMFlle, ja sitten laajempi legitimiteetti G20-järjestelmälle. No ikävä fakta on, että legitimiteetti on käänteessä suhteessa tehokkuuteen. Ja voisi sanoa, että kaikki pitää tehdä kaikkien kanssa, jotka ovat pöydän äärellä, mutta jos on kyse hallinnoinnista, josta vastaa YK yleiskokous, silloin ei olisi minkäänlaista globaalia taloushallintoa. Eli tässä täytyy nyt vähän tehdä myönnytyksiä, mutta täytyy muistaa, että jos neuvottelupöydässä on liikaa väkeä, niin sekään ei ole hyvä. For one dictator. Te puhutte siis yhden diktaattorin puolesta. Uh, come to the end. No niin, tämä mielenkiintoinen keskustelu on nyt päättynyt, ellei sitten vielä ole lisähuomioita. Ei ole. Eli tämä auttaa kirjoittaa sekä esittelijä että varjoesittelijöitä, kun laaditaan kompromissitekstiä. Haluaisin kiittää vieraittamme siitä, että hyväksyivät kutsumme osallistumaan tähän keskusteluun. Muistuttaisin vielä, että äänestys äänet toimitetaan 19. syyskuuta valiokunnassa ja sitten täysistunnossa lokakuun ykköstäykkärissä. Kiitos. Okay. Um, we now move on. No niin, sitten siirrymme kohtaan kuusi. Maksukyvyttömyysmenettelyt EUn yhtiöoikeuden yhteydessä. Valiokunta on osittain vastuussa rahoituspalveluihin liittyvissä asioissa, mutta jos menemme siitä liian kauas, niin sitten meille tulee ongelmia eikä oikeudellisten asioiden valikunta silloin ehkä ottaisi huomioitamme huomioon. Olen kierrättänyt teille kompromissitarkistuksia ja tänä iltapäivänä vielä lisätarkistuksia. En tiedä, oletteko te ne jo saaneet. Meidän pitää ottaa huomioita vihreiden kantoja. Ja varmaan yksinkertaisesti olisi, jos nyt kävisimme läpi, mitä nyt ehdotan kompromissitarkistusten muodossa, koska valtaosa tarkistuksista olivat hyödyllisiä. Eli tarkistus 1. Sanoin, että katsoo, että rajat ylittävän likviditaatiosuunnitelmien olisi oltava oikeudellisesti täytäntöönpanoisia ja vaikka ne ei olekaan rahoituslaitoksia, pitäisi kuitenkin saada vähimmäissäännöt. Ja se on mukana SND-ryhmän tarkistuksessa. Ehkä oikeudellisten asioiden valiokunta ei pidä tästä toisesta puoliskosta, mutta voisimme pakottaa heidät ainakin ottamaan tämän ensimmäisen osan mukaan. Ja sitten vielä toinen kompromissitarkistus, jossa sanotaan, että korostaa, että rajat ylittävä maksukyisyys Euroopan yhtiölainsäädännössä liittyy välineisiin, jotka liittyvät Euroopan kriisinhallintapuitteistoon, ja jossa olisi vähimmäissääntöjä ja yhteinen kriisinhallintajärjestelmä. Ja tässähän puhutaan siitä, että maksukyvyttömyysjärjestelmä on vain osa tätä ja sen pitää sopia siihen, mitä tehdään kriisinhallinta puitteiston yhteydessä. Sitten uskoo, että pitäisi olla erityisjärjestelyitä olennaisia palveluja tarvitsevien elinkelpoisten joiden erottamiseksi, kuten maksujärjestelmät tai muut likvidaatiosuunnitelmissa määritellyt mekanismit. Mielestäni on ihan selvää, miksi halusin tämän mukaan ja ehdotin, että kun otetaan mukaan tiettyjä sanoja vihreiltä, tässä mielessä jäsenvaltioiden pitää myöskin varmistaa, että maksukyhtymislainsäädäntö ja mahdollistavat erityisjärjestelyt EUn tasolla, kun hajotetaan maksukyvyttömiä yritysryppäitä. Rouva puheenjohtaja, ihan yksinkertaisesti tulkit ovat ilmoittaneet, että heillä oli käytössä minkäänlaista tekstiä tekstejä, jonka, jota olette pääraikaa lukemassa, ei se ole niin vakavaa. Kyllähän me voimme saada tästä yhteenvedon. Mehän kävimme melkein kahden keskistä keskustelua. Meillä oli täällä iltapäivänä kolmas henkilö, nyt meillä on se sama kolmas henkilö täällä paikalla, joten ehkä te voisitte antaa noin yleisen yhteenvedon. Minä olen suurista linjoista ihan samaa mieltä kanssanne, ei tässä ole mitään ongelmaa. Okay, well I'll be, I'll be very quick in, the, in, in that sense. If I don't have... No ihan nopeasti sitten. Eli tässä on yhdistetty tarkistuksia. Ja suurin ero sinun ehdotuksesi side on se, että liitit tämän pankkeihin jossain kohdissa. Ja minä yritin olla vähän laajempi. Ajattelin näitä rahoituslaitoksia yleensä. Mutta Tämä oli muistaakseni tarkistus seitsemän. Ja sitten toinen tärkeä osa tätä eroa, joka on tässä uusimmassa tekstissä, jonka toimitin teille. Sain vähän ehdotuksia vihreiltä ja Sven oli puhunut heille aikaisemmin. Ja silloin mukaan otettiin nämä yritysryppäät. Ja sehän kuuluu sitten tämän valiokunnan toiminta-alan, eli nämä piti ottaa mukaan. Ja tässä puhuttu siitä, että eriyttämistä ehkä tarvitaan konsernien osalta ja ehkä halutaan harmonisointia pelastustoimia, kun kyseessä ovat tietyn tyyppiset konsernit. Ja sitten voitaisiin miettiä näitä käänteisiä stressitestejä konsernien osalta. Ja näinhän on jo tehty pankkien osalta. Eli nämä ovat ylimääräiset osat, jotka halusin liitettäväksi mukaan. Ja Vihreä ja Alde ovat tehneet kompromissin ja kun olette tarkastelleet näitä ja voitte ehkä niitä tukea, mutta mielestäni kukaan ei tehnyt mitään, mikä olisi ollut mahdotonta sovittaa yhteen sen kanssa, mitä minä tein. No ehkä voin päättää tähän. Nämä asiat nyt eivät ole kauhean suuria. Jean-Paul saat vielä puheenvuoron. Rouva puheenjohtaja, olen varsin innostuneena seurannut tämän tehokkaan mietinnän etenemistä. Minä olen ihan samaa mieltä kanssanne, eikä minulla ole mitään kommentteja tästä tekstistä. Kiitos te siitä, että olette tehneet näin hienoa työtä. Said. Kiitos teille, Said. Eh, Kiitos rouva puheenjohtaja. Voinkin, voin itsekin puhua hyvin lyhy- lyhyesti. En tiedä kuinka suurta kiinnostus on esimerkiksi seurata tätä kokousta netin kautta, kun salissa ei ole kovin paljon ihmisiä, mutta pelkään pahoin, että internetissäkin yleisöä lienee varsin vähän. Tosiaan teen koko joukon tai joitain tarkistuksia ja te olette puheenjohtaja tehnyt näihin liittyviä kompromisseja ja nämä kompromissit saavat myös minun tukeni. Pitää paikkansa, että ehdotuksena siitä, että pankkien sijaan puhutaan laajemmalti rahoituslaitoksista. Hyvä ehdotus. Tosin on kyllä niin, että kyse on rahoituslaitosten suhteen, siis rahoituslaitokset ovat tärkeä ala ja niiden suhteen maksukyvyttömyysjärjestelyjä tulisi rajat ylittävissä tapauksissa kyllä harmonisoida. Ja tämä Living Will-kysymys on mielestäni tässä myös hyvä. Eli tuen teitä, rouva puheenjohtaja, ja näitä kompromissiehdotuksia. Kiitos. I, I think you get the gist of what I would... Kiitoksia varmaan ymmärsit tämän asian ytimen. Eli olemme yrittäneet luoda välineitä rahoituslaitoksen ajatellen, mutta en nyt halunnut, että tapahtuisi jotain maksukyvyttömyyden suhteen, joka sitten poistaisi näitä välineitä. Eli pitäisi laajentaa niitä, jotta niillä olisi enemmän merkitystä rajat ylittävissä tapauksissa. Ja kun katsoo yksityiskohtaisesti kompromisseja, jotka olen toimittanut teille, siellä on pari-kolme sanaa tai muutamia ajatuksia, jota haluatte ehdottaa, niin olen avoin ehdotukselle. Äänestys on 12. heinäkuuta, eli hiukan on aikaa vielä hienosäätöön, tai jos teillä on muita asioita, joita haluatte vielä ottaa mukaan. Ja asiasta vastaavassa valiokunnassa tästä äänestetään 19. syyskuuta, eli varmaan ehdimme siihen. Ja nyt sitten muut asiat, niitä ei ole, eli voimme päättää kokouksen. Kiitos.